Tervetuloa kaikille. Aluksi haluaisin tervehtiä maanviljelijöiden valtuuskuntaa Itävallasta. Tervetuloa maatalousvaliokuntaan. Kiitoksia, että olette paikalla. Ja kuten tiedätte, olemme Itävallassa sitten heinäkuun puolivälissä, eli sitten käymme teidän isänmaassanne. Esityslistan hyväksyminen, jos siihen ei ole huomioita, esityslista katsotaan hyväksytyksi. Tulkkaus tänään on kaikilla kielillä. Kohta kaksi. Pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 23.24. tammikuuta. Jos ei kokouksen loppuun mennessä tule huomioita, niin myöskin nämä pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoitan, hyvät kollegat, kuten tiedätte, 2012 on vuosi, jolloin on 50. vuosipäivä, kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Haluamme juhlistaa tätä ja pyydän, että te kaikki tulette vastaanottoon, joka meillä on täällä Euroopan parlamentissa 19. marraskuuta puoli kahdeksalta illalla. Olen kutsunut tänne puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa myöskin maatalousministerit kaikista jäsenvaltioista. Ja uskon, että olisi ihan mielenkiintoista myöskin tavata epämuodollisesti ja keskustella YMPn muutoksista. Eli siis 19. maaliskuuta 19.30 täällä Euroopan parlamentissa. Eli juhlistamme yhteisen maatalouspolitiikan 50. vuosipäivää. No niin, jos olemme valmiita, niin sitten siirrymme kohtaan neljä. Onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana? Nyt meidän täytyy äänestää. Eli luonnonpääoma elämämme turvaajana luonnon monimuotoisuutta koskeva EUn strategia vuoteen 2020. Valmistelija on Vasilika Viorika Dancila. Meillä on nyt lausunto komission tiedonantoon koskien EUn strategiaa koskien luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2020. 59 tarkistusta on tehty, eli lausunto otetaan mukaan, kun äänestämme valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa sitten mietinnöstä. Ja ympäristövaliokunnassa tästä äänestetään 29. helmikuuta. Äänestyslista on liitetty teille, eli voimme aloittaa. Eli käynnistämme äänestyksen välittömästi. Eli äänestämme sähköisesti. Tarkistus 2.1. piste Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Täällä on nyt yksi ääni liikaa kansanpuolueelta. No niin. Eli nyt voimme sulkea äänestyksen. Hylätty. Sitten tarkistus 2.2 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kansan puolelta taas yksi ääni liikkaa, eli tarkistakaa nyt. Sitten Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 16. Äh. No niin, eli virhe. Eli nyt ensin tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarabella. Anteeksi, puheenjohtaja on aina mielenkiintoista silloin, kun äänestämme elektronisesti. Meidän pitäisi saada nähdä tulos, jotta näemme, mitkä ovat voimasuhteet. Voisiko teknikko ja tekniikka toimia sillä tavalla, että näkisimme tältä salista lopulliset äänestystulokset, voimasuhteet? Se on mielenkiintoista. Joskus se on hiuksen hienosti, joskus täpärällä, mutta joskus on suuri ero. Se olisi vain mielenkiintoista ja se olisi hyvin opettavaista. Totta kai voimme tehdä näin, eli laitamme nämä äänestystulokset tuonne kuvaruuduille. Eli jos sihteeristö voi hoitaa tämän asian. No niin, sitten jatkamme. Eli 16 hyväksyttiin. Seuraavaksi tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli hyväksytty, ei tyhjiä ääniä. Sitten tarkistus 18. Eli tarkistus 18, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus 18 on hyväksytty. Hyväksytty. 35 ääntä puolesta kaksi vastaan. Sitten tarkistus. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 ääntä puolesta 10 ääntä vastaan. Sitten tarkistus 20. Äänestys alkaa. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli 31 ääntä puolesta 6 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 ääntä vastaan 4 puolesta. Sitten tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 10 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 24 verty pois. Eli tarkistus 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 10 vastaan. Marko, olen pahoillani, mutta tämä järjestelmä ei nyt toimi. Eli minä sitten kerron teille nämä luvut. Sitten tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta, 4 vastaan. Ai nyt toimii. No niin, hyvä. Sitten tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on tässä, eli hyväksytty. Sitten 28 Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. Sitten tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. viisi ääntä puolesta, 11 ääntä vastaan. Sitten tarkistus 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. Sitten tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten tarkistus 41. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 49. Äänestys alkaa. Eli hyväksytty. Sitten tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Seuraavaksi tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja viimeinen tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten loppuäänestys koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Lausunto on hyväksytty, eli onnittelut Dansille. Sitten siirrymme työpajaan. Hyvät kollegat, nyt käynnistämme työpajan, joka koskee maaseudun kehittämistä ja alueellista kohdetta uudessa ympärist- yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meillä on viisi työryhmää suunniteltuna aihealueittain. Käsittelemme eri aiheita tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Näin me valmistelemme lainsäädäntöehdotuksia komissiosta, jotka liittyvät YMPn uudistamiseen, ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi Jean Dove van der Plugen Wageningenin yliopistosta, joka alustaa aiheen, ja sitten hän jää tänne ja vastaa kysymyksiin ja huomioihin, joita jäsenvaltiolta on tullut. Eli kiitoksia professori van der Pluch, että olette täällä. Käynnistämme työryhmän heti. Aloitamme teidän alustuksestanne. Kiitämme komission edustajia myöskin, jotka ovat täällä paikalla. Eli Jan, ole hyvä. Le parole euh, sympathique, signor presidente. Kiitokset ja aloitan välittömästi. <clears throat> Hyvät naiset herrat, hyvää iltapäivää. Minun on ilo olla tässä työryhmässä. Olen organisoinut järjestänyt havaintoni kolmeen ryhmään. Ensinnäkin, mitä ovat mahdolliset ö, vahvat kohdat nyt tässä uusissa esityksissä koskevat maatalouden kehitystä, maaseudun kehitystä ja mitkä ovat sitten vaarat siitä, että saattaa tulla virhekehitystä. Ja sitten tulin esittämään joitakin kohtia, jotka ovat hyviä, mutta joita voitaisiin kuitenkin edelleen parannella. Keskustelen näistä asioista en pelkästään tekstin tasolla, käytössä olevan tekstin tasolla, vaan tulen myös viittaamaan toistuvasti tositilanteeseen maataloudessa ja tositilanteeseen maaseudulla. Tähän on selkeä syy. Maaseudun kehitys ei ole pelkästään politiikkaa, maaseudun kehitys on myös käytäntö. Se on käytäntöjä. Monet viljelijät kautta harjoittavat tätä, jotka ovat sopeutumassa uuteen tilanteeseen muutoksien vuoksi maataloudessa. Ja tämä on tärkeä siirtymävaiheen prosessi maataloudessa ja maaseutualueilla. Kysymys on siitä, että maaseudun kehittämisen politiikka on menestyksekästä vain, jos se on vuorovaikutusta myönteisellä tavalla ruohonjuuriliikkeiden kanssa, joita on maaseudulla. Tästä syystä minä viittaan käytännön tilanteeseen, jonka kohtaamme Euroopassa. Ensinnäkin ensimmäinen tärkeä kysymys on se, mikä on hyvä. Me puhumme siitä, että jatketaan maaseudun kehityksen politiikkaa nykyisissä olosuhteissa ennen kaikkea. Se on ensimmäinen tärkeä myönteinen asia. Se, että nyt suunnitellaan maaseudun kehittämisen politiikkaa, joka tähtää siihen, että vahvistaa maaseudun taloutta, joka tarttuu uuteen rooliin, joka maataloudella on, samaan kun turvataan elintarvikkeiden toimitusvarmuus, ja että ylläpidetään pidetään lisätään maaseutualueiden laatua. Ja tämä, nämä kaikki vahvat kohdat maatalouden, maaseudun taloudessa saattavat olla vakavasti uhattuina. Olemassa vaara siitä, että tapahtuu markkinoiden epäonnistumisia joillakin alueilla. Keskitytään esimerkiksi pelkästään maataloustuotantoon, kun taas muilla maaseutualueilla talous sitten ajautuu syrjäasemaan tällaiset epätasapainot, joita syntyy ekologisesti yhteiskunnan markkinoiden välillä, politiikan täytyy silloin puuttua tähän, jotta voidaan jälleen rakentaa tarvittava tasapaino. Ja minä puhun siis sen puolesta, että kokonaisuudessaan maaseudun kehittäminen on hyvä esimerkki poliittisesta vastuusta. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on sitten se, että neljän akselin jäykkyys tulee katoamaan tässä uudessa esityksessä. Tämä voi sisältää vaaroja, mutta kun ehdotus myös ajaa sitä, että maatalousympäristön toimenpiteiden taso säilyisi ja että leader-lähestymistapa säilyy, niin minusta tämä kokonaisuudessaan luo hyvin tasapainoisen kokonaisuuden. Mitä tulee siihen, miten aiemmissa maaseudun kehittämisen politiikoissa on tehty, niissä viljelijät ovat käsitelleet asioita yksityiskohtaisesti. Heidän piti olla hyötyjen saajia, joita voitiin saada aikaan maatalouspolitiikan kautta osoittamalla nimenomaan toimia maaseutualueille. Nyt on kysymys suuresta muutoksesta ja puhuisin että sen puolesta, että kumppanuudet, verkostot, viljelijöiden ryhmät, joilla on merkitystä maatalousympäristötoimissa. Tämä merkitsee uutta toimijaa ja tämä voi olla hyvin myönteinen elementti seuraavien seitsemän vuoden aikana. Vihertyminen. Vihertymisen kysymys on esille sekä ykkös- että kakkospilarissa. Tämä minusta ei ole ongelma. Tämä saattaa olla hyvinkin äh, älykäs yhdistelmä. Pilarissa yksi vihertyminen merkitsee sitä, että kaikki joutuvat ottamaan hiukan askelia ja pilarissa kaksi viljat, erityisviljaryhmät joutuvat ottamaan huomioon askelia eteenpäin. Kysymys on siis näiden kahden mekanismin yhdistämisestä, mikä saattaa toimia hyvin. Sitten havaintoja. Mikä on vaivalloista, ongelmallista esityksessä, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen? Relations, uh, the... Ensimmäinen, toinen ja nyt tämä kolmas seitsemän vuoden jakso. Näiden aikana on ollut huomattavaa tavoitteiden jatkuvuutta. Ennen kaikkea ajattelen elintarvikkeiden toimintavarmuutta, kestävyyttä, ilmastonsuojelua ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Huomattavaa on myös se, että ensimmäisen luonnoksen välillä ja nyt käsissä olevan esityksen välillä, liittyvä tähän esitykseen, on tapahtunut sitä, että on lisätty erinäisiä prioriteetteja, nimittäin kuusi prioriteettia. Ja nämä prioriteetit minusta ovat melko liukkaita. Ne, niissä saattaa olla vaara siitä, että painopiste siirtyy maatalouden kehityksen politiikkaan, niin että se suuntautuu sellaisiin asioihin, jotka eivät kuulu maaseudun kehittämiseen. Ne saattavat toimia eräisenä Trojan puuhevosena. Ensimmäinen tällainen vaarallinen elementti on riskinhallinta. Puhutaan paljon siitä, että esitetään tällainen äh, työkalupakki riskinhallintoa varten. Me kaikki tiedämme, että nykyisessä Euroopan maataloudessa jotkin viljelijät valitsevat hyvin riskialttiita strategioita käyttäen markkinamahdollisuuksia, jotka saattavat olla hyödyllisiä yhdellä hetkellä, edullisia yhdellä hetkellä, mutta joissa on suuria riskejä ja suuria kustannuksia myöhemmin. Mitä riskinhallitseminen merkitsisi tällaisissa tilanteissa? Se olisi eräänlainen vakuutus siitä, että hyödyt tällaista riskitoiminnasta yrittäjille eh, olisivat olemassa, mutta sitten kun tulisi kielteinen vaihe, silloin veronmaksajat välillisesti kompensoisivat pilari kahden kautta tätä eh, riskihallintaa. Tämä on minusta hiukan kummallinen tilanne, se voisi olla sitä, että otettaisiin käyttöön tietynlainen moraalinen riskinottaminen, joka on ollut niin vaarallista pankkipiireissä maatalouden puitteissa. Tätä ei tulisi tehdä. On myöskin eräs toinen argumentti tätä vastaan. Historiallisesti pilari 1, tulotuki, hintatuki, ja siis tulotuki historiallisesti oli tarkoitettu suojelemaan viljelijöitä maailmanmarkkinoiden he, heilahteluilta. Ja nyt edelleenkin olemassa pilari yksi ja on näitä maksuja, mutta nyt se on otettu käyttöön myöskin toisessa pilarissa. Vasemmalle tai oikealle tämä on hyvin liukas prioriteetti, joka pitäisi poistaa. On muitakin prioriteetteja. Tiedonsiirtoon ja innovaatioonkin tämä paljon huomiota. Nyt voitaisiin sanoa, että tietysti kokonaisuudessaan innovaatio ei ole mitenkään sinänsä olennaista Euroopan maataloudessa, koska tiedonsiirto ei ole se, mitä olisi tapahtumassa. Siinä tällaiset äh, sääntelyjärjestelmät jarruttavat tiedonsiirtoa innovaatioita, että pitäisi tarttua näihin kysymyksiin. Tämä jäykkyys, joka on olemassa ennen kaikkea kansallisissa säätelyjärjestelmissä, joka vaikuttaa niin, että se jarruttaa tiedonsiirtoa ja innovaatioita. Kolmas asia prioriteettina on, joka on nyt esityksessä tällä hetkellä, on se, että vahvistetaan kilpailukykyä. Ja se on lisätty kaikkeen ähm, maatalouteen, kaikkiin sen muotoihin, mikä voi olla Trojan puuhevonen. Me voisimme väittää, että kilpailukyky on sitä, jota pitäisi vahvistaa niiden tilojen tapauksessa, jotka osaltaan vahvistavat sitä, että on turvattu energiahuolto, jotka ylläpitävät tasapainoisuutta, jolla on myönteinen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. On monen tyyppistä maataloutta, joka uhkaa näitä tavoitteita, joten meidän pitäisi katsoa sitä, miksi pilari kakkosta pitäisi vahvistaa epämääräisellä tavalla. Kilpailukyky koskisi siis kaikkia eri maatalouden muotoja. Kuvaan tätä hiukan tiedoilla, joita on saatu teknisestä selvityksestä, joka on tehty Alankomaissa. Kysymys on ollut pitkästä jaksosta, joka on ollut vertailuvaihe, jolloin oli alhaisten kustannuksen maataloutta ja sitten maataloutta, joka on ollut tällaista hyvin teknistä high-tech. Kaksi periaatteet ovat hyvin samanlaisia. Yksi ihminen tekee kaiken työn näissä kahden, näissä kahden, näissä kahden erityisessä tilassa, ja näiden tilojen täytyy saada aikaan sama tulo, verrattavissa oleva tulo. Jos näin tehdään korkean teknologian tilalla, esimerkiksi lypsämisen osalta tarvitaan lähes 800 000 kilogrammaa eh, maitoa vuodessa, jotta voidaan saada aikaan tällaiset tulot halpahintaisessa alhaisessa kustannuksen tilalla 400 000 kiloa maitoa riitti aivan samoihin tuloihin. Kustannukset ovat alhaisempia ja 100 kilogrammaa maitoa kohti koskevat työkustannukset ovat korkeampia, mutta kun korkean teknologian tila oli kaksi kertaa suurempi kuin alhaisen kustannuksen tila, tulo kuitenkin viime kerrassa oli aivan saman suuruinen. Nämä siis oli ennen aiemman hintajärjestelmän aikana Euroopan unionissa, eli 36 euroa 100 kilosta maitoa. Mitä nyt tapahtui? Me olemme nyt erilaisessa hintajärjestelyssä. Nyt on hinnoissa selvä alaspäin suuntautuminen nähtävissä valtaisaa vaihtelua. Mitä tapahtuu, kun on paljon vaihtelua? Hinnat ovat menneet 24 euroon, ja silloin nähdään, että korkean teknologian tila välittömästi joutuu kriisitilanteeseen, jossa sillä on kielteinen kassavirta. Sen sijaan alhaisen tila edelleenkin voi jatkaa tuotantoa. Joten tämä tavallisesti on tapahtunut siis tällaisessa, tällaisilla tutkimustiloilla, mutta myöskin käytännössä näin on tapahtunut. En aio mennä yksityiskohtiin tiedoissa. Empiirinen tieto sadoista tiloista osoittaa, että vuosina ennen nyt nykyistä kriisiä. Pienet tilat, intensiiviset tilat ansaitsivat enemmän sadalla kilolla maitoa kuin, ja syntyy huomattavasti korkeampia säästöjä kuin suuremman kokoluokan intensiivisillä tiloilla. Joten äh, hinta saattoi olla 8, kiloon, kahdeksan euroon kiloa kohti. Ja tämä siis osoittaa, sen, miten tehokkuus on kääntynyt päin vastoin, ajatellen silloin kun suhtaudutaan avointen markkinoiden tilanteeseen. Se, mitä oli voimakasta aiemmassa tilanteessa, on nyt kaiken haavoittuvita uudessa tilanteessa. Ja jos tutkisi erityisesti, jos investoisi erityisesti näihin erityisen pätevyyteen perustuviin tiloihin, niin silloin me itse asiassa asettaisimme väärään, asetaisimme panokset väärään kohtaan. Euroopan maatalous on kohdannut tämän tilanteen, se on reagoinut siihen kehityksellä, jonka me kaikki tunnemme monivaikutteisena maataloutena. Saadaan aikaan tuotteita, joissa on enemmän lisäarvoa, lisätään uutta tuotantoa, uutta toimintaa, tilojen toimintaan, energiatuotantoa, ja esimerkiksi ja on uuden tyyppinen perusta toiminnalle, jossa on uudenlaisia resursseja. Tämä kehitys, se, että on tällainen kestävä monivaikutteinen maatalouden sektori on levinnyt kautta Euroopan. Euroopan parlamenttikin on tunnustanut sen vuonna 2010 päätöslausemassaan. Tärkeää on seuraava. Jotkut ihmiset ovat ajatelleet aluksi, että monivaikutteinen mm, toiminta voisi olla huonoksi elintarviketuotannolle. Italiassa on tehty selvityksiä, jotka ovat osoittaneet, että tällaiset monivaikutteisen toiminnan harjo- toimintaharjoittavat viljelijät ovat investoineet enemmän kuin ne, jotka ovat harjoittaneet toisenlaista toimintaa, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn toimintaan, erikoistuneet elintarviketuotantoon. Tämä ei ole, mm, tämä siis merkitsee sitä, niin viimeisten viiden vuoden aikana on käynyt näin. Ja tätä odotetaan edelleenkin myöskin tulevien viiden vuoden aikana. Alankomaissa on aivan samantyyppinen tilanne, joten monivaikutteinen ö, toiminta tukee elintarviketuotantoa sen sijaan, että se olisi uhka sille. Tämä myös osoittaa, että on tärkeää edelleenkin vahvistaa tätä kestävää monivaikutteista toimintaa maatalouden kehittämisen puitteissa. Ennen kaikkea siksi, että se on tärkeää pelkästään maataloudelle, vaan tämä monivaikutteisuus on hyvin tärkeä vaikutuksiltaan maaseutualueilla. Ajatellen elämänlaatua, joka koskee maaseudun asukkaita, ja se riippuu hyvin pitkälti myöskin tällaista sosiaalista pääomasta, jota paikalla sosiaalinen pääoma, kuten tutkimus osoittaa, on pitkälti riippuvainen siitä, että on monivaikutteista maataloutta. On ymmärrettävissä, että monivaikutteinen maatalous tarjoaa palveluita, tarjoaa kohtaamispaikkoja, luo uudet markkinat, johon yhdistyy paljon viljelijöitä ja paljon maaseudun asukkaita. Joten tilatasolla, alueiden tasolla tämä, tämän tyyppinen maatalous Tämän tyyppinen maaseudun kehittäminen käytännössä on hyvin tärkeää ja sitä pitäisi vahvistaa edelleen. Tämän tekemiseksi tuottajaryhmät, kuten mainitaan muistaakseni kohdassa 29 tätä esitystä, ovat hyvin tärkeitä. Tässä on kolme nuorta viljelijää Alankomainen pohjoisosasta. He kuuluvat alueelliseen osuuskuntaan, joka toim, on toiminut jo noin 20 vuoden ajan – joka ylläpitää maisemaa, jossa, joka pyrkii lisäämään biologista monimuotoisuutta. He eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Saksassa on tällaisia maisemanhoidon liittoja, Italiassa on äh, samantyyppisiä äh, Zona Bonifica, joka pyrkii toimimaan samalla. on myöskin Portugalissa on näitä valtius, joka pyrkii myöskin mahdollisesti huolehtimaan paikallista organisaatioista, jotka huolehtivat maaseutumaisemasta. Nämä tuottajat ovat siis läsnä kaikkialla Euroopassa ja tämä ryhmä, kuten muutkin, on hyvin pitkälti parantanut kestävyyttä. He ovat pystyneet muutamassa vuodessa täysin muuttamaan päästötilannetta. He ovat myöskin vaikuttaneet maatalouden tuot, tuotantoprosesseihin niin, että ollaan vähemmän riippuvaisia ulkoisista panoksista ja jossa syntyy kustannuksistaan alhaista kestävää maataloutta, joka pitkälti on paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaista, joita on alueen muulla väestöllä. Joten todellakin nämä tuottajaryhmät ovat erittäin tärkeitä mutta myös huolitaan ei pelkästään hallinnollisten yksityiskohtien tasolla, vaan että luotaisiin uuden tyyppisiä sääntelyjärjestelyjä, vaan pyrittäisiin myöskin luomaan yhteyksiä olemassa oleviin ryhmiin, jotka voisivat olla voimakas lähtöpiste. Sitten muutama viimeinen havainto. Mitä vielä voitaisiin parantaa? Uh, well, of course, that's a, uh, an outcry throughout. Niin, kautta Euroopan huudetaan tämän perään. Hallinnollinen taakka nähdään hyvin suurena ja sitä pitäisi keventää. Pilarissa yksi, niille, jotka saavat alle 5000 euroa, heidän varten olemassa tällainen kevyt menettely. Pitäisi olla kevyt menettely myöskin pilarissa kaksi investoinneille, jotka jäävät alle 15 000 euron tai 10 000 euron, niin että tehtäisiin helpommaksi ihmisille hyötyä maaseudun kehittämispolitiikasta pilarin kaksi puitteissa. Arviointi on nyt pitkälti suuntautunut tuloksiin. Pitäisi myös tutustua enemmän itse prosesseihin, tutkia niitä niin, että saataisiin aikaan sujuvaa maaseudun kehittämistä. Tärkeintä on, tärkeä suositus, jonka minä voin tehdä, on tämä viimeinen, jossa pyritään yhdistämään toimenpiteet tiloilla investoinnilla, jotka tapahtuvat tiloilla, ja jotka tapahtuvat yhteisiin toimiin. Siis yksilölliset investoinnit tilalla, kuten kohta 18 tai kohta 20, siis yritystoiminta, ja sitten ovat toimet, yhteiset toimet, esimerkiksi laatu, kysymykset kohta 17, 21 peruspalvelut, tuottajaryhmät kohta 28. Nämä pitäisi yhdistää älykkäällä tavalla. Ja miksi? Yksinkertaisesti siksi, että se mitä tällä hetkellä tapahtuu monissa paikoin Eurooppaa on seuraavaa. Viljelijät, jotka yhdistävät viljaan esimerkiksi viljelytoimintaan kaupan, suoran markkinoinnin, luovat yhdistyksen ja alkavat myydä myöskin toistensa tuotteita. Tästä on hyötyä siinä mielessä, että se on houkuttelevampaa kuluttajien kannalta, koska kullakin eh, tilalla tarjoilevien tuotteiden määrä laajenee, ja se on myöskin viljelijöiden kannalta houkuttelevaa, koska nyt voidaan myydä enemmän. Tämä toimii erittäin hyvin, käyttäen internettiä, tällaisia automaattisia eh, toimia, ja tässä voidaan myöskin kattaa hyvin suuria alueita, jos syntyy tällainen kehärakenne, joka on nähtävissä monin paikoin Eurooppaa, joka on nopeasti kehittymässä, mikä edustaa melkoista vastakohtaa hyvin tunnetulle markettirakenteelle, joka on rakenteeltaan tällainen äh, hajanainen ja tässä on täysin mahdollista, että tuotan, tuote tulevat yhdestä alueesta maata – saattaa olla jotenkin tuote, miksi tämä sitten markkinatoiminnan saattaa merkissä tuote tulee sitä maasta osa maata ja palaa takaisin sinne. Tämä aiheuttaa kustannuksia kuljetuksissa. Tätä tapahtuu kautta Euroopan. Jotta ymmärretään tämä, tarvitaan samanaikaisuutta, tarvitaan investointeja näihin tilakauppoihin, tiloihin, ja saman aikaan pitää myöskin investoida yhteisellä tasolla tuotteiden laatuun, yhteiseen markkinointiin, siihen, että tuotet ovat paremmin saatavilla, että luodaan rakenteita. Tässä täytyy yhdistää investoinnit yksittäisellä tilalla yhteisiin toimiin. Tästä pitäisi olla kohta esityksessä, joka tekisi tämän selväksi, joka myös mahdollistaisi sen, että annetaan korkeampia tukiasteita silloin, kun luodaan tällaisia yhdistelmiä. Tämä voisi osaltaan edistää sitä, että luottaisiin voimakkaita ryhmiä ja saataisiin aikaan parempia keskinäisiä yhteyksiä kuluttajien ja tuottajien välille. Ja ennenkin siksi, että 8. heinäkuuta 2011 päätöslauselma Euroopan parlamentissa – viittasi nimenomaan paikallisiin dynaamisiin välineisiin, kuten paikalliseen markkinointiin, paikalliseen jalostamiseen ja tukeen tuot hankkeisiin, joissa ovat mukana myöskin ennen kaikkea paikalliset toimijat. Että tämä on se, mitä on tapahtumassa. Nyt pitäisi tullakin vahvistaa tätä hyvin käytännöllisellä tavalla. Kiitos tarkkaavaisuudestanne ja lopetan tähän. Grazie. Grazie Jean. Kiitoksia Jan. Tämä oli todella kiintoisaa, kun puhuttiin riskinhallinnasta toisessa pilarissa. Me kiinnitämme tähän paljon huomiota. Eli näistä asioista keskustellaan vielä pitkään täällä maatalousvaliokunnassa. Sitten täällä on puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä ja huomioita. Ensimmäisenä Köstinger ja sitten Dorfman. Elisabeth, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä todella kiinnostavasta alustuksesta. Tähän liittyy ainakin kaksi haastetta tähän uudistusehdotukseen, joista vielä ei juurikaan ole puhuttu. Eli maatalousinat nousevat, koska myöskin raaka-aineiden hinnat nousevat, esimerkiksi myöskin öljy, öljyn hinta. Ja nämä hintavaihtelut altistavat satoja keinottelulle. Ja näissä teksteissä ei ole mitenkään esitetty vastausehdotuksia näihin kysymyksiin. Sitten fossiiliset energialähteet ja valtava energiariippuvuus, jota Euroopassa jo on. Ja se, miten uusiutuvaa energiaa voidaan paremmin hyödyntää, biomassa, vesi, tuulivoima, nehän ovat erittäin tärkeitä maaseudun yrityksille. No, tässä on vielä muutama täysin avoin alue, joita pitää vielä selventää. Ja sitten puhutte tästä vihertämisestä ensimmäisessä, toisessa pilarissa – Niistä voi olla etua erityisesti mielestäni tässä valiokunnassa on jo käsitelty hyvin paljon näitä aiheita. Eli tarvitaan enemmän valvontaa, mutta se saattaa aiheuttaa jo tietynlaisia ongelmia. Ja miten te näette sen, että monissa Euroopan maissa on jo tehty hyvin paljon ympäristön suojelemiseksi, ja tietysti komissiokin tehnyt ehdotuksia tämän suhteen, mutta nämä maat silloin joutuisivat huonoon tilanteeseen. Sitten haluaisin kuulla, mitä mieltä olette tästä 25 prosentista maaseutuhankkeisiin. Nythän ehdotuksissa on, näistä on mainittu ainoastaan johdatosan kappaleissa. Ja sitten on vielä kysymys Vaikuttaako tämä myöhemmin jäsenvaltioiden maatalousyrityksiin, jotka ovat heikommassa asemassa? Sitten näistä kuudesta painopistealueesta. Te puhuitte niistä hyvin kattavasti. Ensinnäkin tiedonvaihto maaseudun toiminnassa. Tämä uusistus koskee lähinnä maaseutuyrityksiä. Eli elintarviketeollisuus on osa sitä, mutta ei kuitenkaan kaikki. Innovaatio voi koskea yhtä yritystä tai sitten laajemmin koko alaa. Ja sitten tässäkin tarvittaisiin vähän selvennystä, kuka, kuka määrittelee nämä käsitteet, komissio vai jäsenvaltiot. Sillä on aika suuri merkitys. Sitten kilpailukyvyn vahvistaminen kaikenlaisessa maataloudessa. No, tässäkin olisi tärkeää todeta, katetaanko kaikki alat, onko se mahdollista tai edes haluttavaa. Ja sitten tietyt yksityiset alat pitää ottaa esille, jotka tarvitsevat kiireellistä apua. Te puhuitte näistä viljelijäyhteisöistä, ja olen täysin samaa mieltä siitä, että yhteistyötä pitää edistää. Se on aivan oikein ja tärkeää. Ja oikeastaan nyt paljon aikaisemmin olisi pitänyt toimia tällä tavalla. Sitten hintaheilahtelut. No tästä te jo puhuittekin. Mutta tässä puhutaan vain hyvin vähän näistä riskeistä. Ja monissa jäsenvaltioissa kyseessä ei välttämättä ole oikea väline näiden ongelmien ratkaisemiseen. Henkilökohtaisesti katson, että metsäalaa ei ole otettu riittävästi huomioon näissä komission ehdotuksissa. Erityisesti taloudellisesti tästä puuttuvat maaseudun yritykset. Niissähän on valtavasti potentiaalia. Ja niistähän puhuttiin aluksi, kun mainittiin uusiutuvat energialähteet. Eli meidän puoleltamme tässä on vielä hyvin paljon työtä. No sitten yksi asia vielä kiinnostaisi minua, nuoret viljelijät tässä uudistuksessa, heillähän on erityinen tilanne. Jos ensimmäisessä pilarissa ehdotetaan toimia, jotka ovat nuorille viljelijöille eduksi, tällä hetkellä hän vain 6 prosenttia viljelijöistä on alle 36-vuotiaat Euroopassa. Katsotteko, että nämä ehdotetut toimet ovat riittäviä, jotta tätä trendiä voidaan kääntää toiseen suuntaan? ja sitten mitä muita toimia pitäisi toteuttaa, jotta viljelijät myöskin tulevaisuudessa pystyvät toimimaan tällä alalla. Kiitos. Yeah. Kiitoksia Elisabeth, sitten Dorfman ja sitten Polson. Ja ich möchte mich... Niin, minäkin haluaisin esittää kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin professori aivan oikein te otitte esille kysymyksen siitä, miten tämä riskinhallinta, mitä se merkitsee. Ettekö te usko myös, että tämä väline on päätynyt yksinkertaisesti väärään pilariin? Riskinhallinta, sehän liittyy maanviljelijöiden tuloihin, hintoihin, ja minusta se on klassinen tulon vakauden väline, joka kuuluu ensimmäiseen pilariin – ettekö tekin usko, että pitäisi pohtia sitä, että tämä riskinhallinnan väline, kuuluuko se, onko se oikeassa paikassa tässä esityksessä? Vihertämisestä en oikein ole yhtä mieltä, mitä kollega Köstinger juuri sanoi. Tässä sanoitte, että vihertäminen kummassakin pilarissa on järkevää. Minä lisäisin tähän, että en tiedä, onko se järkevää, mutta jos se olisi järkevää, niin sitä pyrkisi, pitäisi pyrkiä sitomaan niin, että ne eivät saisi olla täysin riippumattomia toisistaan, kuten tällä hetkellä esityksessä, joten todennäköisesti pitäisi huolehtia siitä, että yritykset toisessa pilarissa harjoittaisivat vihertämistä maatalousympäristöohjelmien kautta ja tämän toisen pilarin vihertäminen olisi edellytys ensimmäisen pilarin vihertämiselle, koska muuten – on eh, olemassa riski siitä, että tapahtuu kaksinkertaista valvontaa, mikä viime kädessä voisi tarpeetonta, eikö tätä voitaisiin parantaa tätä yhteyttä kahden pilarin välillä vihertämisen osalta. Grazie, Herbert. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Olsen ja sitten Hoisling. Tack. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin todeta että LEADER-ohjelma, se, että hyödynnetään maaseudun kaikkia mahdollisuuksia ja koordinointi voisi antaa ajatuksia ja tätä kautta saataisiin aikaan myöskin yhteistyötä erityyppisten jäsenvaltioiden välillä, eri alueiden välillä Euroopassa. Minusta tämä olisi hyvin tärkeä yksityiskohta. Mutta minusta on myös syytä tarkastella eläinten hyvinvointia. Tulen puhumaan siitä myöhemmin. Minusta me olemme tämän keskustelun alussa. Meidän pitäisi nyt puhua ja koota yhteen ne haasteet, joita maatalous, joita yksittäinen viljelijä kohtaa tulevaisuudessa. Hänen täytyy tuottaa ruokaa. Hänen täytyy suojella biologista monimuotoisuutta. Meillä täytyy olla myöskin hyvää eläinten suojelua. Meidän täytyy ottaa huomioon ilmasto. Viljelijän täytyy myös kuitenkin ennen kaikkea tuottaa oma energiansa. Nämä ovat hyvin monia haasteita, jotka on tarkoitus sisällyttää siihen, että vastuunkantajat voivat myöskin suojella itseään myös puhtaasti taloudellisesti. Ja niissä ehdotuksissa, joita nyt on olemassa, minusta ihastuttavinta niissä on se, että pyritään rakentamaan tällaisia tuotantoketjuja, jakeluketjuja ja yhteisiä markkinoinnin instituutioita. Osuus kuntamuodossa tai muissa muodoissa, se ei sinänsä ole tärkeää. Siellä, mistä minä tulen, siellä on monia hyvin tehokkaita pienyrittäjiä, mutta samaan aikaan, kun heidän täytyisi tuottaa juustoa ja ylläpitää luontomatkailua, heidän pitäisi sitten myöskin harjoittaa markkinointia. heidän täytyy huolehtia siitä myöskin, että he e, jakavat näitä tuotteitaan, toimittavat näitä eteenpäin. Se on hyvin vaikeaa, se 24 tuntia vuorokaudessa ei välttämättä riitä tähän. Joten yhteistyö, rakenteiden rakentaminen, se minusta on erityisen tärkeää. Ja palaisin vielä omaan keppihevoseni, josta tulette kuulemaan joka kerta, kun minä avaan suuni eh, tämän vuoden aikana. Ja se on rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusmahdollisuudet uusille ajatuksille maaseudulla, riippumatta siitä, mitä ne ovat. Meillä on rahoituskriisi, joka koskettaa kaikkia, mutta ennen kaikkea pankkikriisi on uhka maaseudun kehitykselle. Siksi, että on äärimmäisen vaikeaa saada luottoja. Meidän pitää luoda riskipääoma rahasto, joka voi pyrkiä vakauttamaan rahoitusmahdollisuuksia maaseudulla. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja Paulson, sitten Hoisling ja sitten Peres. Ja, nur einige kurze Anmerkung. Niin pari lyhyttä huomiota. Olen sen puolesta, että on monimuotoista maanviljelyä. Ja nythän on, tämä houkutus on tullut selväksi. Eli maatalous, joka on monilla pilareilla, kestää paremmin kriisejä. Ja mielestäni Tämä täytyy muistaa, kun ajattelemme toisen pilarin kehitystä. Eli kyse on vain toisen, siitä, että toisen pilarin varoja käytetään investointeihin, jotka ovat teknisempiä ja tuovat intensiivisempää maanviljelyä, vaan meidän pitää tukea tätä monimuotoista viljelyä. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, kun sanoitte, että riisi riskien minimointi ei ole mikään väline, ja tästä olen samaa mieltä. Tehän aivan oikein totesitte, että voittoja ei voi yksityistää ja riskejä ja sitten siirtää yhteiskunnan vastuulle. Se ei toimi. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että tällaiset kysymykset eivät kuulu millään tavalla toiseen pilariin. Ja jos meillä on riskien minimisointia, meidän täytyy miettiä muita malleja, mutta toinen pilari ei kyllä sovellu tähän. Sitten olisin halunnut toista puhunut vähän enemmän ympäristötoimista. Toisessa pilarissa pitää kehittää näitä toimia edelleen. Ja meidän täytyy kyseenalaistaa näitä tiettyjä toimia, koska periaatteessa näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Meillä on tilitarkastustuomioistuimen kertomus, jossa on tarkasteltu kriittisesti tiettyjä toimia, ovatko ne järkeviä, Pitäisikö niitä jotenkin eritellä vai pitäisikö enemmän kiinnittää huomiota luomuviljelyyn? Näitä asioita ei ole eritelty selkeästi, ja meidän täytyy kehittää näitä ympäristötoimia vielä pidemmälle. No sitten hiukan merkillistä mielestäni oli, ja tämä näkyy ensimmäisestä kalvosta, tehän sanoitte, että tämän akselirakenteen poistaminen on hyvä. En tiedä, miten te perustelette tämän, koska tämä akselirakenne tällä hetkellä on monissa jäsenvaltioissa toiminut, ja sillä taataan se, että varat jäsenvaltiossa käytetään kaikkiin näihin tarkoituksiin. Joissain jäsenvaltioissa on toimia vain tietyillä alueilla, ja esimerkiksi nämä ympäristötoimet eivät enää saa mitään painopistealueen asemaa. Eli en tiedä, miksi pidetään niin hyvänä, että luvutaan tästä akselirakenteesta 25 prosenttia. No, tämä ei ole vielä kirjattu tai löyty lukkoon, mutta 25 prosenttia ympäristötoimin on aivan minimi. Ja jos meistä olisi kiinni, niin niihin pitäisi kyllä investoida paljon enemmän. Jos me haluamme parantaa maatalouden kilpailukykyä, meidän täytyy muistaa myöskin luomumaatalous. Sehänkin on yksi kilpailuvaltti Euroopassa. Ja meillä on markkinat, joille ei ole riittävästi tarjontaa kaikilta osin. Ja olisi väärin, jos tätä alaa ei enää rahoitettaisi. Ja sitten lisävaroja tarvitaan myöskin LEADER-ohjelmaan. Sen tehokkuutta on aliarvioitu ja meidän pitäisi ottaa tämä LEADER-ohjelma paljon voimakkaammin esille. Kiitos. Martin Kiitoksia Garcia Perez ja sitten Nikolescu. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, enkä toistaa sitä, mikä on tuotu jo täällä esille ja josta olen ihan täydellisesti samaa mieltä. Yksi haasteista, joka on meille tullut tämän uudistuksen puitteissa yhteisessä YMBSS on tietysti maaseutu. Me olemme varmasti kaikki tietoisia tästä tilanteesta, jossa on maaseutu Euroopan alueella on jo siinä vaaratilanteessa, että se kokonaan häviää tietyllä tavalla, koska se joutuu käymään läpi uusia muutoksia. Meillä pitäisi, koska silloin meillä on instrumentit käsissä, joilla pyrimme, pyrimme saamaan väestön pysymään paikalla. Meillä on täällä pöydälle myös tuotu esityksiä tämä hanke, joka meille täällä er- esitettiin, on erittäin tärkeä ympäristön kannalta, innovaation kannalta, kilpailukyvyn kannalta. Siinä pitäisi olla keskeisiä elementtejä, jos ajattelemme uudistusta. Keskeinen kysymys ainakin eh, YMPn ensimmäisessä pilarissa on maanviljelijöiden tulot, mutta meidän täytyy tietää, kykenemmekö tekemään työtä myös tässä toisessa tilanteessa, eli voimmeko taata nämä haasteet, jotka meillä ovat edessämme. Meillä on kaksi kysymystä, jotka huolestuttavat tällä hetkellä minua eniten suhteessa tähän uudistukseen ja ehdotus, joka on meille tässä tarjoltu komissiolta maaseudun kehitystä ajatellen. Yksi liittyy nuorisoon. Tähänkin viitattiin jo aiemmin. Valitettavasti emme pysty tällä hetkellä motivoimaan heitä, tukemaan näitä nuoria maanviljelijöitä, joilla on todella, saattaa olla motivaatiota työ, tehdä työtä tämän elinkeinon piirissä. Ja kun puhumme maaseudun kehityksestä, kun me puhumme avun lopettamisesta, me, se, meidän pitäisi todella suosia sitä, että tässä elinkeino, tällä elinkeinolla tapahtuisi suurta muutosta. Meidän pitäisi pystyä ennakoimaan tätä tilannetta, koska ne nuoret, jotka aikovat tällä hetkellä lähteä tälle alalle, jotka ovat hyvinkin motivoituneita, myös saavuttavat sen itsellensä asettamat tavoitteet. Se ei ole kyllä ra- se ratkaisu, joka tar- tarjotaan YMPn ensimmäisessä pilarissa. Meidän pitää pystyä tarjoamaan heille kompensoivia toimenpiteitä. Joskus, jos puhutaan kilpailukyvystä, olen samaa mieltä. Meidän pitää ottaa huomioon eurooppalaisen maaseudun maanviljelymonimuotoisuus. Mm, ja tuet voivat loppua, investoinnit voivat myös loppua meille ja sitten ilmastotiede joissakin Euroopan maissa, ja koska ilmasto myös ehdollistaa hyvin paljon maataloutta ja karjanhoitoa näillä alueilla, sen takia ne he saavat tukia, jotka ovat välttämättömiä, jotta he voivat jatkaa elinkeinon harjoittamista meidän pitää myös jatkaa näiden instrumenttien käyttämistä ja jatkaa investointeja näille kyseisille sektoreille. Kollegat ovat myös tehneet täällä muita ehdotuksia, josta itse aion puhua, josta olen samaa mieltä, joten en toista. Niculesco ja e poi Kiitoksia Niculescu ja sitten Sikrietski. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös meidän asiantuntijamme tästä esityksestä. Minua huolestuttaa kolme ajatusta ja varmasti voimme olla samaa mieltä. Ensinnäkin on, me emme voi harjoittaa maanviljaa ilman maanviljoita. Ja maaseutu on todellisuutta, se täytyy tajuta. Toiseksi puhumme kilpailukyvystä maatiloilla ja paremmasta nivoutumisesta markkinoille, mutta meillä on täysin eristäytyneitä maatiloja markkinoista, ei ainoastaan taloudellisesti, myös fyysisesti, koska kuljetus Logistiikka on usein puutteellista. Kolmanneksi meidän pitäisi laatia painopisteille selvä hierarkinen järjestelmä. Mielestäni investoinnit infrastruktuurille eivät ole riittäviä nykyaikaiset maatilat ovat turhia, jos he ne sijaitsevat alueilla, joilla ei ole nykyaikaista infrastruktuuria. Näin on esimerkiksi asianlaita näissä tuoreimmissa jäsenmaissa. Mitä tulee ensimmäiseen pilariin, me olemme laittaneet 200 sivuun, jotta voimme tukea nuoria maanviljoita, mutta nämä nuoret eivät lähde sijoittumaan maaseudulle, jos siellä ei löydy nykyaikaisen yhteiskunnan tarjoamia elinolosuhteita. Sen takia meillä pitäisi olla tämmöinen monitoiminnallinen maanviljely ja maaseutu, joka tarjoaa monitoiminnallisuutta, mutta hyvin toimivat tiet ovat tietysti elinehto toisessa pilarissa. Niiden pitäisi olla kytköksissä suurin kaupunkikeskuksiin, mutta minä olen ihan varma, että joillekin jäsenvaltioille tässä on nyt liian paljon vielä työtä edessä. Grazie Niculesco. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Segeriecki ja sitten Nicholson. Mówimy o rozwoju obszarów wiejskich. Niin. Minä haluaisin tietää, miten määritellään maaseudun kehitys. Onko se maataloustoiminnan kehittämistä, maaseudun kehittämistä, onko se kilpailukykyä, innovaatiota, onko se ympäristöä, mitä se on tästä kaikesta. Minä ymmärrän maaseudun kehittämisen eri tavoin. Minusta se on sitä, että tapahtuu sopeutuksia tiettyihin odotuksiin. Ja siksi me Tämä on se, mitä me pyrimme tekemään. Me pyrimme täyttämään väestö 40 prosentin odotukset. Minä ymmärrän, että ministerit pyrkivät käyttämään toista pilaria investointeihin ja, ja tilojen nykyaikaistamiseen. Ja ymmärrän senkin, että on tietty muoti, joka menee vihertämiseen, innovaatioihin, ja että kaikki puhuvat toistavat tätä innovaation mantraa. Mutta mitä se sitten on? Yhteis, miksi yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi käyttää ympäristösalun kustantamiseen? Minusta kysymys on rahoista, jotka on tuotettu viljelijöille. Vihertäminen heikentää maatalouden kilpailukykyä. Esimerkiksi sitä, että maanviljelijät häviävät. Samalla tavoin uusiutuvat energialähteet itse asiassa ovat jotakin muuta, ja meidän pitäisi sanoa se suoraan. Ja minä haluaisin myös kysyä, miten paljon maaseudun kehittämiseen missäkin maassa käytetään. Minusta se selittäisi tiettyjä asioita meille. Ja sitten suhde kohesiopolitiikan ja toisen pilarin välillä. Maaseudun kehittämisen yhteydessä. Ollaanpa rehellisiä. Maaseudun kehittyminen on jotakin, mitä me haluamme viljelijöinä. Ja se itse asiassa tässä muodossa on osa kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka tällä hetkellä keskittyy strategian kehittämiseen kaupunkien rahoittamiseksi. Missä on rahoitus maaseudulle tässä yhteydessä? kohesiopolitiikka, jos siinä on kysymys alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, sen pitäisi rahoituksen yhteydessä myös heijastaa sitä pinta-alaa, jonka maaseutu kattaa. Ja meidän pitäisi pitää mielessämme se, mitä on maatalouden harjoittaminen, mitä on maaseudun kehittäminen. Ei näitä kaikkia voi laittaa yhteisen maatalouspolitiikan koriin, eikä voi sanoa, että maanviljelijät saavat kaikki nämä rahat ja haluavat kuitenkin vielä lisää. Ei ole yllättävää, että viljelijät menestyvät niin huonosti. Miten he voisivat voittaa tämän kilpailun? Grazie, vicepresidente. Kiitoksia. Seuraavaksi Jim Nicholson ja sitten Anjo. Uh, thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen yhdistyneestä kuningaskunnasta. Siellähän on hyvin paljon varoja meille Pilari kakkosessa. Ja olen hiukan huolissani siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Meidän täytyy katsoa, millaisia varoja on käytössä, mutta pari kysymystä. Itse nyt en kauheasti usko Pilari ykköseen tai vihertämiseen. Ja onko nyt mitenkään arvioitu, että jos vihertäminen koskee myöskin Pilari ykköstä kakkosen lisään, miten se sitten vaikuttaa hyvän työhön, jota on jo tehty Pilari kakkosessa. Minähän uskon, että sen pitäisi olla vain siellä pitkällä aikavälillä. Sitten kysyisin, onko tutkittu yksinkertaistamista ja byrokratiakysymyksiä. Johtaako tämä uusi ehdotus suurempaan byrokratiaan Ihmistenhän pitäisi saada näitä varoja ruohonjuuritasolla, eli tiedättekö näistä hallinnollisista kuluista? Tulevatko ne nousemaan? Oletteko tutkineet tätä asiaa? Ja sitten tukisin Paulsonia, koska hän otti tärkeän asian esille. Tunnen omalta alueeltani monia ihmisiä, jotka eivät voi tehdä mitä he haluaisivat tehdä, koska he eivät saa edes pieniä lainoja pankeista tällä hetkellä. Ja kunnes tähän ongelmaan puututaan, ja kunnes, kunnes pääsemme tilanteeseen, jossa tätä lisärahoitusta, jota vaaditaan, voidaan myöntää, niin sitten näitä hankkeita voidaan toteuttaa. Ja ehkä rahoitustilanne tai taloustilanne paranee huomattavasti EU-ssa seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana. Kuka tietää? Tietysti että kaikki toivomme, tänään näin kävisi, mutta tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa tämän mielestäni erittäin suuri ongelma – maaseudun kehittymiselle, eli tuen teitä näissä ehdotuksissa. Kiitos. Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Agniu. Thank you. I, I was very interested to see... Niin, kiitos. Minua kiinnostivat kovasti nämä pylväät, jotka liittyvät näihin eh, maidon tuotantotiloihin, siis jotka liittyvät siihen, jossa eh, karjaa oli vähän, ja sitten taas tällaiseen betonitilaan verrattuna, jossa keskitymme voimakkaasti maatalouden, maidon tuotantoon. Se, mikä näistä kuvioista selvästi kävi esille, oli se, että ei voida keskittyä maitoon voiton tuon aikaansaamiseksi. Ainoa tie näille viljelijöille on palata takaisin lähtökohtaan, vähentää karjan määrää, mikä tulee vaikuttamaan maidon hintaan. Tämä on se dynamiikka, jonka minä voin tässä nähdä. Iso-Britanniassa me olemme tehneet intensiivisemmäksi maidon tuotantoa, mutta me hiukan tällä tavoin. Me kasvatamme uudenlaista maissia, joka voidaan käyttää myöskin tuotantoon Ja siis viljat kasvattavat maissia, joita sitten ruokitaan karjalle, joka pidetään sisällä koko ajan. Karja pidetään sisällä myöskin tätä, jotta se ei joudu altistumaan millekään sairauksille. Vihreät lobbarit eivät pidä siitä, että karja pidetään sisällä. Eläintensuojelijat taas halu vaati, vaativat, että näitä pidetään eh, sisällä. Tämä siis on nyt se ongelma, joka tässä on. Tämä maissi sen osalta, jotta saataisiin aikaan tasapainoa rehuun, täytyy tuoda myöskin soijaa, joka taas on sitten geneettisesti muunneltua. Minä toivon, että kaikki nyt kuuntelevat tätä. Me nyt sitten jatkamme tästä aiheesta ja puhumme sitten tiedonsiirrosta ja innovaatiosta. Ja tätähän EU pitäisi pyrkiä edistämään. Mikä hirvittävä ennakkotapaus on nyt siinä, että tämä genesti muutettujen organismien teknologia on asia, joka olisi mahdollut, tarjonnut mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja. Mitä tapahtui? Subjektiivisuus, tunteet saivat vallita, puhuttiin paljon roskaa, ja sitä rohkaisivat vielä EU-instituutiot, mikä johti siihen, että näitä käyttöä vähennettiin, ja samalla kuitenkin kautta maailman investoidaan näihin uusiin hyödyllisiin tuotteisiin. Tämä on saanut aikaan jopa sen tilanteen, että ei enää ole hyväksytty lasteja, joissa olisi tuotu näitä GMO-soijapapuja. Tämä tulee vaikeammaksi, koska nyt Kanadassa aiotaan tuottaa kenesti muutettua vehnää. Väestö on tyytyväinen tähän. Voidaankin kysyä, miten tämä tulee viemään pohjaa pois vehnän tuotannolta Euroopan unionissa ja kaikkea isossa Britanniassa. Kävin Rotherham joka on maatalouden tutkimuslaitos, jossa kasvatetaan kenesti muutettua vehnää. Eli pyritään käytännössä toteuttamaan äh, tällaista tietoa. mitä täällä kahdeksan neljän hehtaarin peltoa joudutaan aitaamaan, jotta mielestäni eivät pääsisi pelloille. Tässä pitää tämä innovointia. Ei voi syödä kakkua ja säilyttää sitä. Joko maatalous tulee 2000-luvulla Euroopassa, tai me sitten jäämme tilanteeseen, jossa meidän edeltävän kehitystä joudumme tuomaan kehitystä muutettua ravintoa. Kiitoksia. Ja sitten Jaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä alustussanoista työryhmän. Muutama kysymys. Ehkä nyt ensin en ymmärtänyt ihan, mitä tämä valvonta tarkoittaa low cost ja high tech yritykset. Tehän esittelitte ne vastakkain. Ja tällaisissa low cost yrityksissä on etuja. No Nikoles, kun puheenvuoron lisäsin, että me tarvitsemme myöskin high tech yrityksiä, koska haluamme, että nuoret jatkavat tällä alalla ja hehän pitävät uudesta teknologiasta. Tai sitten paras low cost yritys on se, joka on oma varainen ja viljelijä ruoka vain omaan käyttöön. Mutta ehkä nyt ymmärsin tässä jotain väärin, mutta jotain, jokin tässä nyt kuulosti vähän oudolta. Sitten toinen kysymys. Hyvin paljon on keskusteltu kollegoiden kanssa – siitä, miten halutaan yhdistää maaseudun varoja. Meillä on EFS ja muita hankkeita. Eikö kaikkia näitä rahastoja voitaisiin yhdistää? Ja miksi maatalous liittyy vielä maaseudun kehittämiseen? Sitten meidän näkökulmamme tässä valiokunnassa pitää vahvistaa, koska me olemme niitä, jotka pitävät tätä erittäin tärkeänä, että maaseutu myöskin maatalouspolitiikan kannalta otetaan kehityksen kohteeksi. Ja sitten Hoisling puhui siitä, eli tämä uusi joustavuus näissä lakiehdotuksissa tai asetuksessa, eli että maaseudulla lähinnä nämä jäsenvaltiot tai alueet voivat itse tehdä päätöksiä siitä, miten näitä varoja käytetään. Ja sitten lopuksi, onko teidän mielestänne, kun ajatellaan ensistä ja toista pilaria, onko teistä paras se, kun ajatellaan vaikka rahoitusta, ja mikä oli teidän mielestänne tällainen tilanne tässä? Kiitos. Grazie, onorevole Kiitoksia. Seuraavaksi Des Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra professori esityksestänne. Minulla olisi muutamia lyhyitä kysymyksiä. Te totesitte, että ei ole mikään suuri ongelma, että ympäristötoimet ensimmäisessä pilarissa täydentyvät ympäristötoimilla toisessa pilarissa. Kuitenkin sitten myöhemmin sanoitte kiitettävällä tavalla, että tuloksena ei saa olla lisää byrokratiaa, vaan vähemmän byrokratiaa jo, siis viime kädessä tästä uudistuksesta tuloksena. Nyt kuitenkin komissiossa jo on todettu, että komission ehdotukset eivät tule vähentämään byrokratiaa, vaan johtavat lisäbyrokratiaan. Se merkitsee sitä, että me emme voi hyväksyä tätä. Ei näin voi olla. Minä tulen Bayerista. Bayerissa jo tähän saakka on rahoitettu monia maatalouden ympäristötoimia – toisen pilarin kautta, mutta jos nyt näitä toimia siirretään ensimmäiseen pilariin, miten mitä voidaan sitten edelleen toteuttaa toisen pilarin kautta? Vajerissa tähän tiettyyn tukeen annetaan enemmän varoja kuin tämä 30 prosenttia, joka ensimmäisen pilarin puitteissa olevan vihertymisen pitäisi olla. Tämä johtaa sitä, että viljelijät vajerissa joutuvat huonompaan asemaan kuin tähän saakka, koska tätä toimenpidettä ei voida enää tukea samalla tavoin toisen pilarin kautta kuin tähän asti. Minusta ensimmäisessä pilarissa eurooppalaisesti täytyy olla määräyksiä, jotka ovat pantavissa toimeen, mutta kuitenkin ympäristötoimet pitäisi sijoittaa toiseen pilariin. Herra professori, oletteko selvityksissänne löytänyt vastauksia siihen, miten erot, miten eroja voidaan vähentää Euroopassa? Me puhumme usein eroista ensimmäisen pilarin puitteissa sadan euron, 100 euroa Latviassa, 50 euroa. etelä päijärissä ja sitä arvoita, jossa on 500 euroa. Tanskassa on alle 40 euroa. Toisessa Bayerissa 40 eurolla ei oikeastaan voi toteuttaa mitään maatalousympäristötoimia. Slovenialla on toisessa Bayerissa 250 euroa. Mikä on teidän vastauksenne näihin eroihin? Eikö olisi asiallista todeta, että jokaisen jäsenvaltio tulisi käyttää vähintään tietty summa maatalouden ympäristötoimiin. Maatalouden ympäristötoimet ovat tietenkin Suomessa erilaisia kuin Sisiliassa tai Bulgariassa ja Espanjassa. Ei Brysselistä käsin voida sanoa, että kaikkien vielä Euroopassa täytyy toimia samalla tavoin. Toisen pilarin minusta pitäisi olla suuri mahdollisuus sille, että hyvin tavoitehakuisesti toteutettaisiin maatalouden ympäristötoimia. Sama koskee myös investointeja. Jäsenvaltioissa, kuten Puola, jossa jo paljon, Saksa, jossa on jo paljon investoitu, ei tarvitse tulevaisuudessa enää tehdä saman yhtä paljon investointeja kuin Puolassa tai uusissa jäsenvaltioissa. Joten tässäkin meidän pitäisi löytää erilaisia vastauksia, jotta saisimme aikaan enemmän samanlaisuutta Euroopassa, yhtenäisyyttä Euroopassa, ja olisi millainen niin kuullut nyt vastauksia teiltä. Esimerkiksi me käytämme varoja nyt siihen, että maaseudulle saadaan nopeita internetyhteyksiä. Myös tämä on ratkaisevaa viljelijöiden tulevaisuuden kannalta, että heillä on nopea internetyhteys. Bayerissa olemme todenneet, että niissä kunnissa, joissa ei ole nopeaa internetyhteyttä, ei myöskään ole keskisuuria yrityksiä, ne menevät sinne, missä on nopeita internetyhteyksiä. Näihin täytyy löytää vastauksia, löytää vastauksia sille, miten sitä kautta, että luodaan taloudelle mahdollisuuksia. Tekniikasta tulee yhä suurempaa, raskaampaa ja, ja talouden toimintaa välttämättä ei ole suunnattu tämän mukaisesti, joten meidän pitäisi pyrkiä toisen pilarin kautta rakentamaan tätä, saman aikaan myöskin markkinointimahdollisuuksien kautta. Minusta toisessa pilarissa pitäisi olla sellaiset asiat, eikä tätä riskinhallintaa. Martin Hoising oli aivan oikeassa, koska rahoitus ei riitä näihin toimiin ja niiden tulevaan rahoittamisen riskinhallinta minun mielestäni selkeästi kuuluu ensimmäiseen pilariin. Grazie Albert. Michel Kiitoksia Dantin, sitten Klaas ja sitten vielä Jean-Paul. Merci, monsieur le président. Moi, je Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin palata kollega Sikirskin tekemään kommenttiin. Se on todella poliittinen kysymys. On, pitääkö aluepolitiikan suuntautua vain urbaaniin suuntaan, kaupungistumiseen ja pitääkö meidän korvata maatalousvaliokunta tähän perustarpeeseen, jotta voidaan todella varustaa maaseutu. Me emme saa sekoittaa maaseutua ja, ja, ma, ja maanviljelijöitä. Meillä on maaseutua, jossa ei ole maanviljelijöitä, mutta meillä on vain maasviljelyympäristöä, maatalousympäristöä. Ja tässä täytyy pitää olla tarkkana, että ei enää sekoiteta asioita, kun minä katson tätä toimenpideluetteloa, jota meillä on esitetty. Minusta tuntuu, että tässä ollaan rajattu jonkunlainen ympyrä. Pitää tehdä valintoja, valintoja, jotka ovat todella ratkaisevia. Painostetaan, panos, painotetaanko maaseutua vai maataloutta, maanviljelyä. Jos katsotaan, mitä maataloudelle tai maanviljelylle jää, niin ensinnä on se, mikä koskettaa ensinnäkin näitä maita, joissa on nämä epäsuotuisat alueet. Se on ihan kiistämätöntä politiikkaa, jota pitää harjoittaa sekä koskettaa jollekin, joitakin maita ja se on suuri osa budjetista. Sitten tämä kysymys vihertämisestä tai voisinko sanoa ympäristölliset toimenpiteet. Ovatko nämä toimenpiteet hyviä muotoiltuja, hyvin laskettuja samalla tavalla kaikissa maissa, samoin parametrin, jossa otetaan ympäristö, ympäristölliset kulut huomioon ja keihin niitä, mihin, mihin, mikä on kohderyhmä, josta sovelletaan maanviljelijöihin vai myös maanviljelijöihin, jotka tarvitsevat taloudellista tukea, jota on ehdotettu laitettavaksi toiseen pilariin en tajua, miksi joku hedelmätuottaja, joka on pannut vähän ruohaa lisää hedelmäpunalle, saisi <clears throat> saisi jotain tukea sitten hedelmäpuutarhalle, jos tulee joku raikuuro, yllättävä raikuuro esimerkiksi. Tällaista meille ehdotetaan, on tämmöistä teleskooppimaista tavoitteenhakuisuutta ja tähän asti on otettu esille, on ehdotettu myös toisen pilarin sisällytettäväksi määrärahoja kriisinhallintaa varten tuottajajärjestöjen kautta. Tuottajajärjestöt voisivat laittaa rahaa syrjään ja tämä syrjään laitettu raha jaettaisiin maanviljelijöille. Se hyödyttäisi sitten sillä tavalla, että se korottaisi näitä syrjään pantuja rahastoja 75 prosentilla kasvattaisi näitä varoja. Tämä on täysin irrealistinen kuvitelma. Albert sanoi, että kaiken maat eivät pysty tekemään samantyyppisiä valintoja. Meidän pitäisi saada pian ehdotus. Me, meidän pitää nyt, me, koska me tässä uskottelemme maanviljelijöille, että kaikki on mahdollista, mutta kun lä, ottaa laskutikun käteen tai lasku, ryhtyy tekemään laskutoimenpiteitä, niin kyllä voi todeta, että ei läheskään kaikki ole mahdollista toisen pilarin olla. Bene, onorevole Klaas. E- niin, sitten Klaas ja sitten lopuksi Reimers. Klasukahva. Kiitos puheenjohtaja. Olen nyt tarkkaavasti kuunnellut ja saatoin todeta, että siinä, miten näemme maaseudun kehittämisen, voimme kehittää hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, emmekä ole mitenkään täysin selvillä siitä, mitä se merkitsee. Joten kysymykseni menee siihen sotaan, mitä nyt oikein tarvitaan, kun puhutaan monivaikutteisesta maataloudesta. Monivaikutteinen maatalous minusta on käänne taaksepäin. Sitä ei voi olla. Ei voi olla niin, että erikoistuneesta maataloudesta palataan tiloihin, jossa on lehmiä ja porsaita ja jossa emäntä leipoo leipää. Nämä illuusiot on syytä välittömästi unohtaa, ei näin voi olla. On tarvittu vuosikymmeniä siihen, että emänät ovat päässeet eroon leivän leipomisesta siksi, että se ei kannata ja siksi, että se ei ole tulevaisuuden suunta, tulevaisuuteen suuntautunutta. Minusta meidän täytyy nyt katsoa muita vaihtoehtoisia tulolähteitä maataloudessa. Ne ovat tietysti moninaisia ja rajat ovat hyvin epäselviä. Miten voidaan sitten tavallaan vetää rajat tämän toisen äh, pilarin alle, johon maatalous nojaisi. Se voi olla palveluita, ne voivat olla matkailua, ne voivat uusia kommunikaatiotoimia, täällä puhuttiin nopeasta internetistä, palvelujen puolella äh, tätä tollakaan ei voida rajata, joten meidän täytyisi olla varmoja siitä, mitä, mitä me välitämme eteenpäin. Olipa tämä toinen tukipylväs mikä tahansa, viime kädessähän se palvelee sitä, että tuetaan maaseutua ja tuetaan talonpoikaisia rakenteita ja meidän tulevaisuudessa työskennellä siihen suuntaan, että maaseutu maatalousalueet, joissa on hyviä toimivia maatalousyrityksiä, että nämä ovat voimakkaita alueita. Tällä hetkellä sillä on toisen näköinen mitään siellä, missä on puhtaasti viljelijöiden perustuvia rakenteita, talonpoikaisrakenteita, ne ovat köyhiä alueita. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Nimittäin nainen tekijänä, sitä en huomaa täältä, miten naiset vedetään tähän mukaan, miten aktiiviset emännät, naiset maaseudulla vedetään mukaan. Heitä ei saa unohtaa. Tulevaisuudessa täytyy olla mahdollista sen, että nämä järjestöt sellaisenaan voivat itsenäisesti kehittää ajatuksia ja toteuttaa ohjelmia. Tämä on erittäin tärkeä tekijä, jota, jos me ajattelemme maaseutua, emme saisi unohtaa. Kiitos. Bene, Britta, a te Ja, ich möchte mich auch... Britta, minä haluaisin tarttua erääseen ydinkysymykseen, nimittäin aina kun puhun maaseudusta, mm, käy niin, että me rajaamme keskustelun siihen, miten löytäisimme teho, tehokkaammat tavat kokonaisuudessaan käyttää eurooppalaisia varoja? Voitaisiinko puhua jostakin eh, kiertävistä varoista, rahastosta, että voitaisiin myöskin koota rahoja? Eihän tarvitse joka kerta käyttää kaikkea, mikä on käytössä, koska voidaan säästää sitä kenties uudelleen käytettäväksi. Miten näyttää nyt tilanne, miten te näette tämän professori, varat, joita esimerkiksi luottoina annetaan eteenpäin, miten voitaisiin kokeilla erilaisia uusia asioita. Mutta että yleensä voitaisiin todeta, että tarkastellaan tätä hiukan äh, tällaisena, tällaisena rahoitustoiminnan, rahoitustoiminnan kannalta, koska näitä tulevaisuudessa tulee lisäpainetta, äh, ei pelkästään maatalousbudjetti, vaan kaikkiin budjettiin osin Euroopan unionissa, koska mehän näemme, minkälaisessa kriisissä me olemme, näemme, miten äh, tiukalla ovat kukkaronnyörit jäsenvaltioissa tulevaisuudessa, joten tätäkin ajatusta pitäisi pitää enemmän mielessä, miten niitä varoja, joita on käytössä, voitaisiin käyttää tehokkaammin ja kenties saada enemmän irti yhdestä eurosta kuin tähän asti. Grazie Britta, grazie. Kiitoksia Britta. Ja nyt annamme sitten Van der Bluchille puheenvuoron. Nämä puheenvuorot ovat olleet hyvin kiintoisia ja täällä on paljon kysymyksiä. Joten nyt voit sitten vastata näihin eri puheenvuoroihin. Ja on tärkeää, että autat meitä ymmärtämään hyvin, millaisia hallintotoimia voidaan käyttää riskinhallinnassa. Olevat ne sitten kollektiivisia toimia tai sitten yksityisiä riskinhallintotoimia. Eli voit auttaa meitä ymmärtämään paremmin toimia eri osissa, esimerkiksi ensimmäisessä ja toisessa pilarissa. Eli Jan, sinulla on nyt puheenvuoro. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille näistä huomioista ja kommenteista ja kysymyksistä. En nyt mene näitä järjestyksessä, vaan ryhmittelen ne tiettyihin kategorioihin. Ensinnäkin, mitä maaseudun kehitys tarkoittaa? No, mielestäni se on yksinkertaista. Maaseudun kehitys tähtää siihen, että vahvistetaan maaseudun taloutta ja luodaan yhteenkuuluvuutta aluetasolla. Toiseksi tavoitteena on tukea sitä, että luodaan uutta maataloutta ja turvataan elintarvikkeen turvallisuus kaikkialla Euroopassa. Ja kolmanneksi se parantaa maaseutujen elämänlaatua. Kaikki tämä liittyy siihen, miten maatalous ja maaseudut liittyvät toisiinsa Kyse on tästä synergiasta ja yhteenliittymisestä tietyn maatalouden kehityksen ja maaseutujen välillä. Jos maataloutta ei ole alueella, niin sitten on turha kehyä puhua maaseudun kehityksestä, mutta kun on maataloutta, mutta maaseutu on tuhoutunut, kuten Klasin alueella, Alankomaissa tai muilla alueilla, joilla maatalous on hyvin teollistumista, niin tällä kehityksellä ei ole järkeä. Eli meidän täytyy keskinäisesti vahvistaa maataloutta ja maaseutua. Miksi maaseudun kehityspolitiikkaa tarvitaan? No tämä vastavuoroinen tuki ei synny itsestään. Jos kyse olisi vain markkinoista, ja erityisesti tämän päivän kansainvälisistä markkinoista, ja siellähän on paljon vaihtelevuutta, niin silloin maatalous keskittyy lähinnä koillis-Eurooppaan – mutta sitten jäisi hyvin paljon alueita, joilla ei enää ole viljelijöitä muissa osissa, esimerkiksi Euroopan etelä- ja itäosissa. Tätä kukaan ei halua, ja siksi me tarvitsemme maaseudun kehittämispolitiikkaa, vaikka onkin hiukan vaikea määritellä sitä. Ja tietysti tämä heijastuu sitten monivaikutteiseen maankäyttöön, ja tavallaan Tämä vastaus kysymykseen, miksi tarvitsemme maaseudun kehitystä. No, haluamme saada parempaa, tasapainoisempaa Eurooppaa, eikä kaikkea saa jättää markkinoiden kontolle. No sitten fossiiliset polttoaineet. Niin, olen täysin samaa mieltä. Olen, olin erittäin iloinen, kun luin yhtä parlamentin päätöslausemaa ja huomasin, että parlamentti tukee energiaomavaraisuutta maatiloilla. Tämä voitaisiin erikseen mainita ehdotuksessa. Ja tämähän sitten vaikuttaa siihen, että maanviljelijät haluavat toimia tällä tavalla. No paljon on puhuttu jo riskinhallinnasta. Olen samaa mieltä kannasta, joka on tullut selvästi esille. Eli ei ole mitään järkeä yksityistää voittoja ja kansallistaa riskejä. Näin ei pidä toimia maataloudessa, koska se saattaa aiheuttaa kaikenlaista kehitystä, jota emme halua ja josta sitten maksamme kovan hinnan myöhemmin. Olen tästä tehnyt useita viittauksia tähän asiakirjaan. Riskinhallinto tietenkään ei kuule, kuulu eikä sen pidäkään kuulua kakkospilariin. Ja jos se toteutetaan, niin se pitää tehdä ykköspilarissa. Ja mitään ylimääräisiä varoja siihen ei pidä määrätä, vaan pitäisi olla se könttäsumma, jota nyt saa hehtaaria kohti, sitä pitäisi käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Tai sitten voi itse pitää sen tavallaan vakuutuksena tulevaisuudessa, kun markkinatilanne on heikompi. Eli tätä ei tarvitse ottaa kakkospilariin. Vihertäminen on toinen asia, josta on keskusteltu paljon kaikkialla Euroopassa. No en nyt haluaisin mustamalata tätä elementtiä, joka kuuluu pilari ykkösen vihertämiseen. Kuten olen selittänyt, käyttänyt. Siellä on paljon agronomisia yksityiskohtia. Tämä voidaan toteuttaa fiksusti. Voidaan luoda luonnonalueita maatiloille, jotka... No siis tämähän on jo todettu tutkimuksella. Eli siellä voidaan vähentää hyvin paljon tuholaismyrkkyjen ja kasvimyrkkyjen käyttöä. Ja silloin mm, maatalous ei myöskään ole niin riippuvainen näistä riskinhallintavälineistä. Eli näin kannattaisi tehdä, tehdä tästä sitovaa. Ja meidän pitäisi kohdentaa toimia ja miettiä erityisiä ongelmia pilarissa kaksi. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja tätä voidaan ehkä päivittää. Tämä on nyt paljon seksikkäämpi, jotta eurooppalaiset ymmärtävät tämän välittömästi. Puhuttiin vaikka laiduntamisesta. Jos on jatkuvasti laiduntamista, niin silloin voi huomattavasti muuttaa hiiden ja typen määrää lannassa. Tämähän parantaa maataloutta ja kymmenellä hehtaarilla tämä vaikuttaa samalla tavalla kuin yhden hehtaarin metsä, kun ajatellaan ilmaston vaikutuksen lieventämistä. Eli kyseessä ovat äärimmäisen tärkeät vaikutukset. No sitten valvonta täytyy tietysti muistaa ja sanon siitä muutaman sanan. Voimme miettiä kaikkia yksityiskohtia, mutta todennäköisesti meidän pitäisi täysin muuttaa tätä täytäntöpanojärjestelmää. Nythän Eurooppa sanoo kaikille viljelijöille, että tehkää tätä ja tuota. Tämä on kielletty, tuo on tarpeen. Ja kaikki tietävät, että tällaiset yleissuunnitelmat ovat hyvin hankalia toteuttaa käytännössä miksei muutettaisi sitä ja sanotaan, että jollekin tilaryhmälle, että millaisia ehdotuksia teillä on, millainen biologinen monimuotoisuus teillä on suunnitteilla, kuinka paljon haluatte vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen, kuinka paljon haluatte tehdä tästä alueesta houkuttelevamman. Ja sitten sen mukaan maksamme teille, ja jos te ette toteuta lupauksia, niin sitten maksut keskeytetään. Ja sitten viljelijäryhmät itse hoitavat valvonnan, he ovat paljon parempia siinä Heillä on tuntemusta alueesta ja tämä ehdottomasti vähentäisi paljon byrokratiaa. Sitten nuoret viljelijät. Olen samaa mieltä, että erityisesti kun ajatellaan Euroopan legitimiteettiä tällä hetkellä, on äärimmäisen tärkeää, että nuoret, jotka ovat työttömiä sekä maaseudulla että kaupungeissa, että he saavat apua ja pääsevät ja saavat maata käyttöön harjoittaakseen maanviljelyä. Nyt ei pidä keksiä mitään uutta eurooppalaista politiikkaa tätä varten, vaan pitää mahdollisimman paljon käyttää jo olemassa olevia mekanismeja kansallisella tasolla. Esimerkiksi Italiassa on suuri suunnitelma ja julkisia maita annetaan nuorten käyttöön. Ranskassa on Lien käytäntö, eli nuoret saavat käyttöönsä maata, kun he haluavat harjoittaa maataloutta. Alankomaissa on maaseutualueita, jotka toimivat samalla tavalla monilla alueilla. Eli meidän pitäisi vahvistaa näitä mekanismeja, tehdä yhteistyötä niiden kanssa, ja näin voidaan vähentää jälleen byrokratiaa ja tehdä maaseudun kehittämispolitiikasta huomattavasti tehokkaampaa. No sitten tämä vesittymisvaara tosiaan on olemassa. Erityisesti kun ajatellaan näitä ympäristötoimia, maaseudun kehittämistoimia. Ne häviävät, tai ainakin niistä tulee huomattavasti pienempiä, eli valtaosa menee innovaatioon. Jos te olette huolellisesti käyneet läpi tämän ehdotuksen, niin siellä on sanottu, että maatalous- ja ympäristötoimet seitsemän vuoden kautena ovat vähintään samankokoisia kuin edellisellä seitsemänvuotiskaudella. Ja liiderin osalta on sanottu, että tähän astisia ponnisteluita tulee jatkaa. Ja jos tähän suhtaudutaan vakavasti, niin tällä tavalla voimme puolustaa tätä ja silloin on myöskin enemmän joustavuutta. Sitten high-tech ja low-cost vastakkainasettelu. No, on nyt turha, että minä tai te tai me kaikki päättäisimme, mikä on parasta. Se riippuu markkinatilanteesta. Markkinat ovat huomattavasti muuttuneet. Tilanne on täysin uudenlainen ja luokan parhaat oppilaat aikaisemmin eivät enää olekaan tämän päivän voittajia. Tilanne on täysin muuttunut. Ja nuoret itse, jotka lähtevät maatalouteen, he tekevät näitä päätöksiä. Tämä low cost tila, sen lisäksi, että se on taloudellisesti kannattavampi ja kestävämpi, siellä on myöskin enemmän vaihtelua. Siellä on erilaisia toimintoja, erityisesti jos ovat monivaikutteisia tiloja. Ja ne, se tekee niistä erittäin houkuttelevia nuorille. Empiiriset tutkimukset osoittavat tämän. Ei siksi, että minä sanon, että tämä pitäisi olla näin, vaan käytännössä tämä on nähty. Ihmiset pitävät tämän tyyppisestä maatilan toiminnasta erilaisista syistä. Sitten lopuksi, kun ajatellaan tulevaisuutta, on valtavia eroja maksujen välillä maakohtaisesti ja myöskin kun ajatellaan hehtaarimääriä ja siksi on nyt erittäin kiireellistä tulevaisuutta silmällä pitäen kehittää objektiivisia perusteita sille, miten jaetaan ja sovelletaan näitä varoja. Se ei tule ollenkaan olemaan helppoa ja siihen täytyy aina liittää kansalliset tavoitteet. Ja ehkä näitä eroja jää vielä jäljelle, mutta ne ovat sitten tulosta paljon paremmasta toiminnasta sen sijaan, että olisi vain yhden mallin ylhäältä alaspäin toimintamalli, joka pakotetaan kaikille. Meidän pitäisi siirtyä kohti maaseudun kehitystä neuvotteluprosessina, jossa maaseudun alueet ja tuottajat tekevät ehdotuksiaan. Me voimme tehdä tätä, voimme tarjota tätä yhteiskunnalle yleisesti, julkisviranomaisille. Ja sitten kuinka pitkälti voitte auttaa meitä, millaista rahoitusta on mahdollista saada. Ja sitten pitää olla vankka valvontajärjestelmä, mutta se tarkoittaa monen tason neuvotteluita, mutta uskon, että tällä tavalla meidän kuitenkin tulisi edetä. Ja toivotan Euroopan parlamentille tsemppiä, kun he ovat mukana yhteispäättämässä tästä asiasta. There is one final remark. Niin, lopuksi vielä yksi asia, puheenjohtaja ehdottomasti en halua nyt olla tungetteleva, mutta minun täytyy nyt ehtiä lennolleni, joten viiden minuutin kuluttua minun täytyy lähteä kentälle. Olen pahoillani. Äh, Selvä. Kiitos, Jan. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja kiitämme professoria van der Bluchia tästä erittäin hyödyllisestä työryhmästä. Eli heitämme jäähyväiset Janille ja siirrymme kohtaan kuusi, esityslist- ei kun kohtaan viisi esityslistalla. Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva Euroopan unionin strategia vuosiksi 2012-2015. Esittelijä on Mari Polsen. Keskustelemme EUn strategiasta eläinten suojelun alalla. Kuten tiedätte, artikla 13 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta toteaa, että eläimet ovat tietoisia olentoja ja että meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin, kun täytäntöönpanemme eurooppalaista politiikkaa. Tammikuussa hyväksyttiin strategia, joka koskee eläinten suojelua ja hyvinvointia, ja varapuheenjohtaja Polseen on tämän oma esittelijä, jonka hän sitten esittelee – valiokunnalle tavoitteemme. Eli hän saa heti puheenvuoron ja muistutan, että tarkastelemme lausuntoa sitten 19.20. maaliskuuta ja sitten tarkistuksia 30. maaliskuuta. Maarit, ole hyvä. Tack. Kiitos puheenjohtaja. On niin, että komission ehdotus perustuu aloite mietintöön, jonka parlamentti, me täällä valiokunnassa, ja jonka parlamentti hyväksyi keväällä 2010. Se oli avoin ovi, mahdollisuus muuttaa, yksinkertaistaa, tehdä selkeämmäksi eläinten suojelua ja lainsäädäntö, joka koskee sitä. Asiakirja on kuitenkin hyvin epämääräinen, hiukan löyhästi kirjoitettu ja monet erityiset vaatimukset, joita me esitimme kaksi vuotta sitten, ovat hiukan vesittyneet tässä yhteydessä. Uusi eläintensuojelulainsäädäntö on sellaista, että sen tulisi sisältää liittää erinäisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät sopimukseen. Sen tulisi kattaa kaikki eläimet lukuun ottamatta villejä eläimiä, jotka elävät vapaana luonnossa. Siis kaikki eläimet, joista ihmiset huolehtivat. Me emme koskaan saa unohtaa sitä, että me jaamme elämän ja me jaamme 70 prosenttia kaikista tarttuvista taudeista, esimerkiksi eläinten kanssa. Sanottuani tämän on niin, että 95 prosenttia kaikista eläimistä EU-ssa tänään on viljelijöiden hallinnassa. Viljelijät hoitavat heitä, viljelijöillä on vastuu näistä eläimistä ja viljelijät joutuvat elämään eläintensä kanssa ja myöskin saavat, toimeentulon eläimistä. Joten minä tulen nyt keskittymään pelkästään maatalouteen ja eläimiin maataloudessa ja viljelijöiden mahdollisuuksiin ja ongelmiin tässä yhteydessä. Jos katsotte hiukan tilannetta tänään ja asiakirja, jonka tämän huomenna käännettäväksi, siinä on 23 eri viittausta eri sääntöihin, eri direktiiveihin ja asetuksiin, jotka tänään koskettavat viljelijöitä ja viljelijöiden eläimiä. Meillä on 27 jäsenvaltiota, joilla on erilaisia säädöksiä, erilaista valvontaa, erilainen taso. Ongelma siinä, miten noudatetaan näitä määräyksiä ja miten voidaan ymmärtää, missä tässä on kysymys. Otan tästä joitakin esimerkkejä, esimerkkejä niistä ongelmista, joita Euroopassa viljelijöillä tänään on. Esimerkiksi häkkikanat, joista olemme puhuneet kerta kerran jälkeen. Siellä käytännössä rankaistaan niitä, jotka noudattavat sääntöjä. Ei voi olla niin, että meillä on tämän tyyppisiä säädöksiä, joita on näin helppo kiertää. Yrittäjät monissa jäsenvaltioissa voivat helposti kiertää näitä, kun samaan aikaan joissakin jäsenvaltioissa viljelijöiden täytyy täyttää vaatimukset. Meillä on määräys, joka koskee porsaita, direktiivi, joka tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2013. Tiedämme erittäin hyvin jo tänään, että ei kovinkaan moni jäsenvaltio tule täysin täyttämään sen vaatimuksia. Minulla on yksi ongelma, jota pyytäisin miettimään silloin, kun on kysymys sääntöjen noudattamisesta. Pohjoismaissa on nyt käynnistynyt kampanja viime viikolla, jossa on todettu, ei pidä ostaa eurooppalaista naudanlihaa tai eurooppalaista lampaanlihaa siksi, että eläimet teurastetaan niin, että niitä ei ole nukutettu. On totta, että tietyissä jäsenvaltioissa väärin käytetään katastrofaalisella tavalla pientä poikkeusta, joka on teurastusta koskevissa määräyksissä uskonnollisia vähemmistöjä varten. Minusta meidän tarvitsi nyt tässä käynnistää keskustelua uskonnonvapaudesta, mutta sen sijaan meidän täytyy ottaa vakavasti se, miten huomattavasti tapahtuu väärinkäyttöä eri tahoilla. Tästä kaoottisesta tilanteesta siitä, että puutteellisesti noudatetaan säädöksiä, on itse asiassa vaikea ymmärtää jopa mist, se, mistä itse asiassa on kysymys, mitä on eläinten suojelu, miten sitä on määritelty, miten sitä on tullut näin mutkikassa tänään. Tästä syystä minä olen ottanut yhteyttä kaikkiin asianosaisiin järjestöihin, viljelijöiden järjestöihin, eläintensuojelujärjestöihin, eläinlääkäreihin, tutkimuslaitoksiin, teurastamoihin ja niin edelleen ja olen koonnut näkemyksiä siitä, mitä halutaan. Ja olen lähtenyt tästä liikkeelle, siihen perustuu se ehdotus, joka huomenna menee käännettäväksi. Minun ajatukseni on, että saataisiin aikaan yksinkertaistamista, että saataisiin aikaan lainsäädäntö, joka on yksinkertaista, selkeää ja käytännöllisesti sovellettavissa. Ei nimittäin voi olla niin, että tuotetaan lakeja ja sääntöjä, jotka ovat viehättäviä ja kauniita sinänsä, mutta jotka eivät toimi käytännön taloudellisessa todellisuudessa. Minä haluaisin, että me saisimme yhteisen puitelainsäädännön, joka, perus, joka luotaisiin samalle perustalle samalla tavalla kuin on luotu yhteinen lainsäädäntö, joka koskee elintarvikkeita. Minä olin mukana tekemässä sitä 12 vuotta sitten ja minä muistan erityisen hyvin sen, miten kaikki olivat vakuutuneita siitä, että tuo lainsäädäntö ei toimisi siksi, että erot tuolloin 15 jäsenvaltion välillä olivat aivan liian mutkikkaita niin, että olisi voitu kattaa kaikki yhdellä puitelainsäädännöllä. Kuitenkin tämä on osoittautunut menestystarinaksi tähän päivään asti. Tämän tyyppinen laki ei tietenkään sisällä kaikkia yksityiskohtia, eikä sellaista ole tässä yhteisessä elintarvikelaissa. Kysymys on periaatelaista, johon kaikki erityislait, erityissäädökset perustuvat. Ja minusta on tärkeää, että on tällaisia yhteisiä lakeja. Minun mielestäni se olisi sellainen, jossa olisi mukana määritelmä OIEstä. Se on käytännöllinen, helposti sovellettavissa, helppo ymmärtää, ja siinä on yksi etu, ja se on se, että se on globaali. Joten jos me täytämme sen määräykset, nuo määräykset, silloin me saamme tilaisuuden sille, että kahdenväliset ja monenkeskiset sopimukset, niitä tehtäessä voimme todeta, että meillä on tämä standardi, nämä normit, joita kaikki ne, jotka haluavat tuoda tuotteitaan meille, joutuvat noudattamaan. Tämä on meille tärkeää. Tämä on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että me muistamme sen, että on vapaata, oikeudenmukaista kilpailua. Erot eivät saa olla niin suuria sisämarkkinoilla, eivätkä meidän suhteissamme kolmansiin maihin. Tämä on yksi niistä palasista, jotka täytyy pitää mielessä maataloudessa kerta kerran jälkeen. Näistä ei koskaan pidä poiketa. Kysymys on siitä, että meillä pitää olla oikeudenmukaista, reilua kilpailua. Sen lisäksi olen vakuuttunut oman elämänkokemukseni pohjalta, olen jo aika iäkäs, olen nähnyt monia viljelijöitä, olen nähnyt maataloutta, olen nähnyt eläimiä useimmissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Minä olen ollut toimittaja ja olin erikoistunut maaseudun ja maatalouden kysymyksiin vuosikymmenien ajan. En ole tavannut ainuttakaan, lähes ainuttakaan viljelijää, joka ei olisi huolehtinut eläimistä, koska he elä, lähellä eläimiä, elävät eläinten, eläinten kanssa ja saavat toimeentulonsa eläimistä. Terveet eläimet ovat helpompia käsitellä ja niistä on enemmän hyötyä kuin sairaista, surullisista eläimistä, joten ei ole kovinkaan vaikea hyväksyä tätä meidän kaikkien. Joten nyt minua kiinnostaa kovasti se, mitä kollegat ajattelevat, miten, mikä on tärkeää eläinsuojelustrategiassa. Elisabeth Jegle aloitti tämän prosessin noin kymmenen vuotta sitten, ja nyt meidän täytyy ottaa yksi askel eteenpäin lisää, ja meidän pitää vielä kerran todeta se, että meidän pitää koota se, että saamme aikaan jotakin, mikä on yksinkertaista, selkeää ja toteutettavissa olevaa. Nämä ovat minun periaatteeni. Molto bene, grazie vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja Polsen. Sitten aloitamme keskustelun. Moni on pyytänyt puheenvuoroa. Meillä on vielä koordinaattorien kokous parlamentin kanssa, eli aika ei ole enää hirveästi. Ensin Dancilla ja sitten Erhard Garcia domnule președinte. În numele colegei mele Daciana Sârbu, raport... Kiitos puheenjohtaja. Kollega Daciana Serbun nimissä, joka on varjoesittelijä Envi-valiokunnasta, haluaisin puhua hänen puolestaan. Hän sanoi, mitkä elementit ovat hänen mielestään tärkeät, jotka pitää huomioon kollegamme nimistä. Maanviljoille pitäisi olla mahdollisuus parantaa eläinten hyvinvointinormeja heitä pitä, heillä pitäisi olla myös asianmukainen palkkaus tästä. Samoin jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus myöntää varoja uudesta YMPstä ja sen toisesta pilarista, jotta voitaisiin myöntää varoja, jotta voitaisiin noudattaa näitä eläinten hyvinvointiin liittyviä normeja. EUn strategia eläinten hyvinvointia ajatellen vuosille 2020 2012-2015 pitäisi pitää sisällä tämä aspekti, mutta mikä on hyvin tärkeää on se, että tämä strategia olisi vastuullista. Vastuullista myös ajatellen niitä ihmisiä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä ja töissä eläinten kanssa. Näin voisimme välttää esimerkiksi näiden harhailijan yksityisten eläinten, eläinten kohtaloa, joilla ei ole mitään ketään omistajaa. Jos ajattelemme eläinten hyvinvointia, meidän täytyy myös ottaa huomioon jokaisen jäsenvaltion erityispiirteet ja meillä pitää olla myös ylimenovaihe ennen kuin pääsemme todelliseen yhtenäistämiseen. Kiitos. Grazie Viorica, Evans. Kiitoksia Erans Garcia ja sitten Evans. Kiitoksia Jekilen luvalla, joka on varjoesittelijä EPPstä tässä kysymyksessä. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron ja sanoa, että tietysti näiden sään, yhteisön sääntöjen vahvistaminen ja uusi lainsäädäntö 2014 kaikilla karjanhoitoaloilla. Eli komissio nyt kiristää otettaan karjanhoitoalasta. Komissio sanoi, että jos näitä sääntöjä sovelletaan, no kaikkihan eivät tietenkään näitä sovella, siitä että me tiedämme, tästä saattaa olla joillekin taloudellista haittaa. Näinhän on käynyt esimerkiksi vuohien ja pässien osalta, ja toisissa maissa näitä sääntöjä ei koskaan sovelleta. No komissio nyt haluaa ilmeisesti oikeudelliset puitteet, jotka ovat yksinkertaisempia. Se on hyvä. On hyvä, että yksinkertaistetaan, mutta olisi parempi, jos niitä yksinkertaistettaisiin noudattamalla ehdottomasti tieteellisiä kriteereitä. Ja ketkä näistä tietävät enemmän? Me ja te emme ole mitään eläinlääketieteen professoreita, ja eläinlääketieteen professorit ovat asiantuntijoita näissä asioissa, ja heidän pitäisi kertoa meille näistä tieteellisistä tiedoista. Ja sitten joustavuus parantaa kilpailukykyä, ja on hyvä, että näin on, kunhan noudatetaan myöskin eläinten hyvinvointia. Erilaisia tarpeita on eri aloilla, koska jo eläinlääketieteen professorit ovat todenneet, että tietyn lajin tarpeet eivät ole saman kuin toisen lajin tarpeet. Ja siksi meidän täytyy tietysti puhua hyvin paljon eläinlääketieteen professorien kanssa. Sitten se, että EU yrittää pyrkiä suurempaan avoimuuteen, se on hyvä. Mutta tärkeää on kuitenkin kuluttajille annettavat tiedot. Koska teemme mitä hyvänsä, vaikka olisi kuinka paljon etikettejä, jos me emme selitä kuluttajille, millaista lisäarvoa on sillä, että pidetään kiinni eläinten hyvinvoinnista, niin he eivät ymmärrä sitä myöskään siinä vaiheessa, kun he tekevät ostoksiaan. Eli tässä on nyt muutama lyhyt huomio. Ensinnäkin mielestäni tärkeämpää on, että sovelletaan sitä, mitä jo tällä hetkellä on olemassa. No sitä nyt ei kaikissa jäsenvaltioissa ole noudatettu samalla tavalla, mutta se on parempi kuin se, että lisätään sääntöjä. Koska miksi meidän pitää olla vaativampia, jos jossain osissa EUta näitä sääntöjä ei kukaan noudata? vai mitä tämän? Ja meidän pitää olla tiukkoja kaikkialla EU:ssa samalla tavalla ennen kuin kiristämme näitä ruuveja lisää. Sitten tähän strategiaan liittyy tiedonanto, koulutus ja kuluttajien tiedotus, koska on turha laittaa etiketin tai lisäosaa, jos kukaan ei tiedä, mitä se merkitsee. Kolmanneksi, mielestäni tässä ei ole kovin paljon komissio sitoutunut näihin asioihin taloudellisesti. Eli ainoastaan nämä häkit ovat parantaneet ja niihin on nyt 600 miljoonan euron investoinnit. Ja eläinkuljetuksiin on 1,4 miljardia varattu. Mutta komission ehdotuksessa puhutaan 70 miljoonasta vuodessa. Eli kovin paljon komissio nyt ei ole nähnyt vaivaa tässä kysymyksessä. Jotain puuttuu. No ehkä ei ole niin tärkeää, että tuottajien pitää tehdä ponnisteluita, tai sitten komissio ei anna riittävän suurta budjettia tähän kysymykseen. Mutta tässä on kyllä suuri ero. 600 miljoonaa, 1,4 miljardia ja sitten yhtäkkiä 70. Ja sitten lopuksi mielestäni EUn ponnistelut eläinten hyvinvoinnin alalla heijastuvat myöskin kansainvälisissä sopimuksissa, joita EU tekee kolmansien osapuolten kanssa sekä kahdenvälisissä että järjestöjen maailmankauppajärjestössä tehtävissä sopimuksissa. Tämä on eettisesti ja moraalisesti väärin, että tuottajamme nyt talouskriisin aikana joutuvat tekemään aina vain enemmän ja kuitenkin emme noudata näitä samoja sääntöjä, kuin neuvottelemme kolmansien maiden kanssa – emmekä puutu näihin kysymyksiin, emmekä vaadi sitä, mitä pitää vaatia kuluttajien suojelemiseksi ja tuottajiemme suojelemiseksi. Kiitos. Grazie, onorevole Evans. Kiitoksia Evans ja sitten Jeglem. Thank you, Chair. Um, I... Kiitoksia komission uusi eläinten hyvinvointistrategia on hyvä ja myöskin se, että EU käyttää 150 miljoonaa euroa vuodessa eläinten hyvinvointiin. Mutta tähän mennessä lainsäädäntö on kuitenkin ollut alakohtaista ja epäjohdonmukaista. Esimerkiksi tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöä esimerkiksi äh, nautojen osalta, joita käytetään lihatuotantoon. Mutta komissio ja me nyt olemme huolissamme siitä, että tämän hetkistä lainsäädäntöä ei ole pantu täytäntöön kunnolla ja siksi tämä on niin tärkeää. Ja tämän mietinnön avulla komissio saa tietoa siitä, mitä me haluamme tapahtuman, tapahtuvan tulevaisuudessa. Ja haluaisin kiittää Paulsenia erittäin rakentavasta työstä esittelijänä. Hän itsekin sanoi, että hän kuuntelee muita ryhmiä. Ja täällä on aika paljon yksimielisyyttä näistä tärkeistä asioista. Meille tärkeimmät asiat ovat se, että on parempi järjestelmä, joka valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja komissiota pitää varoittaa heti, mikäli jäsenvaltiot eivät hoida asioita määräaikoihin mennessä. Ja nythän se tulee esille vain silloin, kun se oli myöhäistä ja on jo ongelmia. Ja Dali itsekin totesi, että tällainen järjestelmä olisi hyvä, kun hän puhui eläinten hyvinvoinnin interryhmälle. Eli jäsenvaltioiden pitäisi säännöllisesti kertoa toiminnastaan, ja ne jäsenvaltiot, jotka eivät noudata sääntöjä, voivat saada sitten apua ja päästä taas oikealle tielle. Ja enemmän pitäisi korostaa rahoitusta, kuten muutkin ovat maininneet, esimerkiksi toisessa pilarissa, YMPssä, mutta myöskin henkilöstön koulutus on hyvin keskeinen kysymys. Ja oikeastaan osa tästä on mahdollista jo olemassa olevien instituutioiden kautta. Meidän täytyy noudattaa samoja standardeja myöskin EUn tuotavien tuotteiden osalta, Tämä on asia, joka, josta minäkin kuulen jatkuvasti oman vaalipiirini Walesin maanviljelijöiltä. He ovat valmiita soveltamaan näitä korkeita standardeja, mutta eivät pidä siitä, että joutuvat sitten kilpailemaan tuotteiden kanssa muilta maailmaa, jotka eivät noudata samoja standardeja. Eli meillä pitää olla kunnon merkinnät elintarvikkeissa, joten voimme palkita ne tuottajat, jotka noudattavat korkeita standardeja, ja myöskin voimme tyydyttää kuluttajien kysynnän meillä on hyvää yhteistyötä ollut tässä mietinnössä ja voimme lähettää komissiolle tätä kautta vahvan viestin. Evans. Kiitoksia Jägle ja sitten Agnew. Kiitos puheenjohtaja. Ja sydämiset kiitokset Rova Paunsenille ensimmäisestä keskustelusta. Minusta me tulemme sitten saamaan tuon mietinnön, joka on käännettävä. Olen varma siitä, että jos katsomme viimeistä kymmentä vuotta, on tapahtunut edistysaskelia. Haluaisin myös pyytää kaikkia kollegoja näkemään asian näin. Minä näin, me kaikki näemme. Jos ajattelemme esimerkiksi hoitoa koskevaa astusta, ne puutteet, jotka johtuvat siitä, että komissio ei riittävässä määrin riittävän ajoissa voinut jäsenvaltioiden kanssa harjoittaa yhteistyötä ja puuttua tilanteeseen. Jos katsoo ja näkee, että asioita ei riittävästi ole pantu toimeen määräaikaan mennessä, jos me haluamme hyvää eläinten suojelua, meidän pitää saada aikaan mietintö, joka tukee komissiota tärkeissä asioissa. Ja silloin meidän täytyy myös määritellä se, mitä ovat ne todella tärkeät asiat, ja me voimme tarttua niihin askel askeleelta. Minä väittäisin, että Tavallisesti viljelijät huolehtivat eläimistä hyvin, koska hänellä on eläimet, jotta hän voi ansaita rahaa. Ja terveillä eläimillä voidaan ansaita paremmin rahaa kuin sairailla tai niillä, jotka ovat onnettomia. Ja tämä merkitsee sitä, että me ollaan katsotaan myös sitä, mitä ovat uudet tiedot, mitä on uutta kehitystä. Eläinten kasvatus muuttuu, eläinten koko muuttuu, monet asiat ovat jatkuvassa liikkeessä ja ne pitää ottaa huomioon – mutta viljelijöillekin pitää sanoa, että me emme halua, että puolen vuoden välein tai kolmen vuoden välein saadaan uusia sitovia määräyksiä. Rakennetaan talli tiettyjen sääntöjen mukaan, sääntöjen mukaan, jotka olivat silloin päteviä, ja tämä tehtiin tuella, ja nyt sitten yhtäkkiä pitäisikin asiat tehdä eri tavalla. Tällaisiin tilanteisiin pitää löytää vastaus ja antaa se maataloudelle, eikä saa olla liikaa byrokratiaa, ei saa syntyä liikaa byrokratiaa. Ja toisaalta pitää kuitenkin todeta, että eläinsuojelu meille Euroopan parlamenttina on tärkeää. Minun kantani tärkeimpiä kysymyksiä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota, ovat olemassa olevien säädösten toimeenpano. Mitä voidaan tehdä, jotta ajoissa todetaan ja ajoissa voidaan ryhtyä vastatoimiin? Kysymys on myös siitä, mitkä oikeudelliset puitteet eläinten suojelulle viime kädessä syntyvät tuleeko erityisiä asetuksia ja jos, niin miten niitä tullaan sitten käsittelemään. Ja kysymys myös siitä, miten on sellaisten säädösten osalta tilanne, joita me odotamme ja joihin meillä on sellainen kanta, että komission itse asiassa olisi pitänyt jo toimia. Esimerkiksi säädöstä koskevat erityisiä ilmiöitä, tehdä niistä jo esityksiä. Miten nämä asiat voidaan ottaa mukaan tähän puitesäädökseen? ja mitä ne on sitten tieteellisten indikaattorien osalta, myös se on hyvin tärkeää. Minusta olisi järkevää sanoa, että tiede on perusta, ei riitä, että sanomme, että ideologiaan perustaa selkeät linjat, ja silloin sitten saamme myöskin ihmiset mukaamme, joita tämä asia koskettaa, ja sehän onkin kaikkein vaikeinta. On vaikeinta löytää kriteerit, jotka voivat hyväksyä, kaikki, hyväksyä kaikissa 27 jäsenvaltiossa ja soveltaa joita voidaan soveltaa, niin se meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta 27 jäsenvaltiota saadaan samalle tasolle ennen kuin ryhdytään pohtimaan sitä, miten voidaan ottaa käyttöön uusia standardeja. Tässä mietinnössä tulisi myös saada aikaan yhteys eläinten kuljetuksiin, koska eläinten kuljetuksissa on myös kysymys eläinten hyvinvoinnista suuntaan ja toiseen. Kymmenen vuotta sitten Rova Paulsen minäkin muistan, oli suuri aihe niiden ihmisten pätevyys, jotka ovat eläinten kanssa tekemisissä. Viljelijätkö vain, vai koski tämä myöskin eh, eläinkuljetusten eh, kuljettajia, ketkä kaikki kuuluvat tämän asian piiriin. Tämäkin on sellainen asia, joka on tärkeä, jota pitää miettiä. Ja kolmas, viimeinen asia minun mielestäni kaikkein tärkeimpiä on se, että Euroopan unionissa me mielellämme teemme lakeja, mitä tulee kaikkia standardeihin. Mutta jos sitten katsomme kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joista tälläkin tehdään päätöksiä, jos niitä ei tutkita tämän asian osalta täsmällisesti, itse asiassa emme saavuta yhtään mitään. Ja maatalous Euroopan unionissa viime kädessä häviää. Nimittäin kuluttajat ostavat joka tapauksessa sitä, mistä se uskoo, että se on hyvää, ja josta se ei tiedä tarpeeksi. Ja niissäkin mm, kenties sellaista maista, joissa eläintensuojelujärjestöt eivät ole yhtä aktiivisia kuin meillä, tai maista, joista tietyt tiedot eivät ole saatavilla. Kauppa-asioista päätetään valikunnan osalta. Täytyisi, sen täytyisi huolehtia siitä, että kaikkien kauppasopimusten osalta pitäisi puhua näistä asioista. Tämä on meille erityisen tärkeä kysymys. Silloin me voimme sitten päästä eteenpäin yhdessä Euroopan unionissa ja saada aikaan parempaa eläintensuojelua. Rova Paulsen, toivotan teille kaikkea hyvää. Olen varma siitä, että tulee paljon tarkistuksia, mutta olen varma myös siitä ja toivon, että saamme aikaan hyviä kompromisseja. Kiitos. Grazie Elisabeth. E Kiitoksia. Sitten Agnew ja sitten Glattenfelder. Thank, thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pulsen, älkää nyt ottako näitä kommentteja henkilökohtaisesti, mutta en todellakaan usko, että ratkaisu tähän ongelmaan on se, että EU säädetään uusia lakeja. Meillä on jo lainsäädäntöä. Ongelma on täytäntöönpano. Ja se ongelma pahenee siitä, että on 27 jäsenvaltiota, ja niillä on hyvin erilaiset kulttuurit. Tämä on ongelma. Näitä lakeja ei sovelleta tietyissä jäsenvaltioissa. Esimerkiksi on lakeja, jotka liittyvät eläinten kuljetuksiin, mutta niitä ei noudateta. On siitä, että ei pitäisi olla kanahäkkäjä. No, minä olen puhunut tästä riitaista kahden vuoden ajan, mutta kanat ovat edelleen häkeissä. Sitten voin lyödä vetoa siitä, että sama tapahtuu näiden häkkien osalta taas uudelleen. No sitten poliittisesti korrektia on tiettyjä uskontoja, joissa eläimiä teurastetaan hyvinkin raasti, mutta me emme halua olla poliittisesti inkorrekteja, joten me emme puutu näihin asioihin, vaan annamme näiden ihmisten toimia. Sitten oli kommentti siitä, että olisi apurahoja. No tämä on epäreilua niille, jotka ovat jo lainanneet varoja noudattaakseen uusia sääntöjä. Ja vaikka kaikki nämä lait olisivatkin sovellettuja eu mikä ei ole todennäköistä, on kuitenkin edelleen maailman kauppajärjestöongelma. Ei voi kieltää jonkun tuontia vain sen perusteella, että ei pidä siitä tavasta, jolla tuote on tuotettu. Eli tähän on erilaiset ratkaisut. Se ei ole EU-lainsäädäntö, vaan kuluttajat tekevät, mitä kuluttajat tekevät, tekevät 30 vuotta sitten, eli sanovat, että me haluamme vapaan kanan munia. Ja sitten yleis- yksityisellä on omat säännöt ja voin kertoa, että ne toimivat. Kuluttajien pitää kertoa, että me haluamme pelkästään lihaa ja muuta eläimistä, jotka, jotka ovat saaneet hyvää kohtelua. Tällä tavalla pitää toimia. Ja sitten kielteinen puoli tässä on se, että kulttuurissa, jossa pidetään kiinni eläinten hyvinvoinnista, siellä on ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti rahoittavat näille järjestöille suuria summia – ja sitten nämä järjestöt nostavat kanteita, eli järjestössä on yksilöitä, jotka tarkkailevat eläimiä ja tiloja. He ilmoittavat tästä eteenpäin ja sitten ryhdytään jatkotoimiin. Eli EUn säännöt eivät ole tässä oikea tapa edetä. Grazie, Agnew. Kiitoksia. Sitten Glattenfender ja sitten Reimers. Ja sitten meiltä alkaa loppua aika tämän osion kohdalta. Kiitos. Tänään maailmassa Euroopan unionissa ovat kaikkein tiukimmat eläintensuojelumääräykset. Tästä voimme kaikki olla ylpeitä. Mutta meidän on pidettävä mielessä myös se, että näistä tiukoista määräyksistä on aiheutunut paljon myöskin huolia. Osittain huolestuttaa se, mikä on mainittu, että muissa maissa ei sovelleta näin tiukkoja määräyksiä – ja voidaan tuottaa halvemmalla. Nämä halvemmat tuotteet sitten tulevat eurooppalaisten kuluttajien mielellään ostamiksi. Kuluttajia, eivät kiinnosta, kuluttajia ei kiinnosta se, miten tuotteet on tuotettu. Heille on tärkeää se, että he voivat ostaa rahoillaan enemmän tuotteita. Turhaan voimme toistaa sitä, että olisi oikein, jos tuonti tapahtuisi siis sen mukaan, miten otetaan näitä määräyksiä. Komissio on toistuvasti sanonut meille, että kansainvälisen kaupan määräysten mukaisesti tämä ei ole mahdollista. VTOlla ei ole sellaisia sääntöjä, jotka tekisivät mahdolliseksi sen, että kukaan, edes Euroopan unioni, voisi eläinten hyvinvointimääräyksiin vedoten rajoittaa tuontia. Tällainen kustannuksia lisäävä säätely johtaa siihen, että tuontitavarat ovat kilpailukykyisempiä. Tuotteiden hinnan nousu on asia, jota kuluttajat eivät pidä hyvänä, ja tästä seuraa erinäisiä vääriä kehityksiä. Otanpa esimerkiksi tästä kananmunat. Euroopassa ei, eivät tuottajat luovuta perinteistä häkki kanojen pitoa siksi, että eivät voi myydä tuottuja, tuotettuja kananmunia, vaan siksi, että tämä johtaa vaikeuksiin. On totta, että sääntöjen vastaisestikin edelleen on häkkikanojen pitoa, koska tätä kautta voidaan tuottaa kananmunia halvemmalla. Ja näitä halvempia kananmunia ostetaan eikä kalliimpia. Euroopassa on valtaisia tuloeroja. Ihmiset käyttävät tulostaan hyvin erilaisen osan elintarvikkeisiin. Lontoon Cityssä käytetään tällä hetkellä 7, 2, 2 prosenttia tuloista elintarvikkeisiin mukaan luettuna rahat, joita käytetään ravintoloissa. Bulgariassa, Romaniassa, köyhimmissä ja se, niiden maiden köyhimmissä osissa ihmiset käyttävät tuloistaan yli 50 prosenttia elintarvikkeisiin. Kananmunan hinta nousi 20 prosentilla Unkarissa eläintensuojelumääräysten vuoksi. Siellä, missä käytetään näin paljon rahaa elintarvikkeisiin, ei voida hyväksyä näitä eläintensuojelumääräyksiä, eikä voida tulla myöskin, tulla myöskin noudattamaan näitä määräyksiä, koska ihmiset haluavat syödä, haluavat saada halpoja elintarvikkeita. Ja juuri tästä syystä ehdottaisin sitä, että tehdäänpä mikä tahansa uusi säädös, ensisijaisesti tulisi ottaa huomioon kuluttajien näkökannat, koska kuluttajat kaupassa päättävät sen, mitä ostavat. Ei voida rakentaa uusia säädöksiä sellaisten ryhmien mielipiteille, jotka esimerkiksi lihan, lihatuotteiden tapauksessa ylipäätään eivät hyväksy lihan ostamista periaatteellisista syistä. Ei voi olla niin, että kasvissyöjien näkemysten pohjalle rakennetaan uudet säädösjärjestelmät, koska eivät he viime kädessä ole niitä, jotka ostavat lihaa. Meidän täytyy tehdä päätökset lähtien liikkeelle kuluttajien näkökannoista. Joten minusta oikea askel tällä alueella eteenpäin olisi se, jos me kuuntelisimme kuluttajia ja jos me tutustuisimme heidän kulutustottumuksiinsa ja saisimme aikaan vapaaehtoisia eläinten hyvinvoinnin normeja, joiden noudattamista jäsenvaltiot voisivat valvoa Euroopan unionissa, mutta viime kädessä kuluttajat päättäisivät sen, minkälaisten eläinsuojelumääräysten mukaan tuotettuja tuotteita he ostaisivat. Viime kädessä tämä johtaisi siihen, että ne tuottajat, jotka tuottavat sellaisille markkinoille, joissa ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän silloin, kun noudetaan korkeampia eläintensuojelumääräyksiä, ovat myöskin sitten valmiita tukemaan tällaisten elintarvikkeiden tuottamista. Ja siellä, missä tuottajat eivät pysty saavuttamaan tällaista hintaa siksi, että kuluttajat ovat valmiita tästä maksamaan, siellä voisivat noudattaa perinteisiä tuotantotapoja. Mitä tulee sitten uskonnollisiin määräyksiin? Tässä aiheuttaa huolestuneisuutta se, että moni kuluttaja ei tiedä, mitä ostaa. Uskonnollisten määräysten mukaisesti on kysymys siitä, että eläinten teurastaminen tapahtuu olosuhteissa, jotka ovat hyväksyttävissä, ja sitten nämä tuotteet viedään lentokoneeseen, ja viime kädessä kuluttaja ei tiedä, mitä hän saa. Uskonnollisten määräysten mukaan tuotettu tuote pitäisi varustaa asianmukaisilla merkeillä niin, että näitä tuotteita ei osteta niin, että ei tiedetä sitä, miten ne on tuotettu. Kiitos. Grazie, grazie onorevole Gratten. Kiitoksia Reimers vielä ja sitten Rubiks. So, ich möchte kurz darauf eingehen, dass wir ein... No puhuisin lyhyesti siinä, että meillä on perusongelma se, että meillä on erilaisia nopeuksia lainsäädännön soveltamisessa Euroopassa. Ja tämä ei myöskään tule muuttumaan lähitulevaisuudessa, koska ne valtiot, jotka ovat soveltaneet kaikkea ajoissa tai lähes ajoissa, ovat myöskin niitä valtioita, jotka soveltavat uutta lainsäädäntöä nopeasti. Eli näissä maissa on siis tiloja, jotka ovat kilpailullisesti heikossa asemassa. Eli meidän täytyy nyt miettiä, pitäisikö näitä määräaikoja miettiä uudelleen, jossa tehtäisiin ero lainsäädännön soveltamisen ja käytännön soveltamisen välillä. Ei vielä niin, että joissain maissa nämä soveltaminen on lainsäädännöllistä ja käytännössä saman aikaan tapahtuva ja toisissa valtiossa näin ei ole. Eli silloin ne, missä lainsäädännön täytäntöpano on toteutunut, mutta myöskin käytännön täytäntöpano täytyy toteuttaa. Mutta tämä on ristiriidassa sitten taas sen kanssa, että kansalaiset haluavat enemmän eläinten suojelua. Ja sitten kaikki eivät ajattele näitä investointien kustannuksia – monin asioihin tarvitaan 20 vuotta, eli jos 7-8 vuoden välein muutetaan lakeja ja sitten rakennuksia pitää muuttaa, niin viljelijöillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada investointia takaisin, puhumattakaan siitä, että heillä olisi säästöjä sitten uusiin investointeihin. Tällaista ei käy. Eli ei mikään ihme, että maatilat sanovat, että nämä kustannukset tuhoavat meidät. Eikä pidä myöskään unohtaa, että eläinsuojelukustannukset ovat vain osa näitä kustannuksia, Meillä on muitakin aloja, esimerkiksi tämän yksi kustannustekijöistä, ja jos se nousee voimakkaasti, niin silloin tilanteesta tulee hankala. Sitten kahdenväliset sopimukset. Meidän täytyy olla realistisia. Meidän täytyy muistaa myöskin, että Euroopassa on markkinatoimijoita, jotka tulevat muualta maailmasta, ja silloin kyse silloin ei ole mahdollista laittaa eläinsuojelusääntöjä näihin sopimuksiin. Eli EU:ssa ja kansalaisten tasolla tämän asian pitäisi olla paljon korkeammassa asemassa, koska muuten tulevaisuudessa näiden sopimusten osalta näemme, että näitä asioita ei saada mukaan, koska sanotaan, että no sitten me muotoilemme nämä kahdenväliset sopimukset eri tavalla. Ja tavoitteenahan on aina yhä suurempi valta markkinoilla. Ja sitten kuluttajista. On hienoa, jos halutaan kuunnella kuluttajia, mutta itsekään olen vielä vanha, mutta kun olen nuori, opin sen, että kun Euroopan kansalaista kysytään jotain, jos hän ostaa vaikka kengät, ja jos kysytään, mitä hän haluaisi, niin hän haluaa aina samat asiat kuin lapsena valtavasti mutta sitten käytäntö on täysin eri juttu. Tämä on nähtävissä, eli kuluttajat ostaa eri tavalla kuin mitä me olemme määritelleet. E Kiitoksia Rubiks ja sitten vielä Morvei ja parlamenttien jäsenet odottavat ulkopuolelle, eli puhukaa nopeasti. Minä tuen niitä lukuisia toimenpiteitä, joita mainitaan tässä asiakirjassa, mutta mielestäni sieltä puuttuu joitakin näkökohtia. Meillä on nyt tässä käsillä politiikka, joka ei ainakaan minulle ihan valjennut. Se on vähän kaksiselitteinen. Puhutaan joistakin näkökohdista, mutta jotkut toiset sitten jätetään kokonaan huomioimatta. Mehän tiedämme, että että, meillä syöt, että hanhia, miten niitä syötetään, että saadaan hanhen maksaa, että lihotet, niitä lihotetaan tahallisesti. Me tiedämme esimerkiksi myös, että kalkkunan lihottaminen tapahtuu siten, että ne eivät pysty enää kantamaan omaa elopainoa, ne eivätkä pysty nousemaan räpylöilleen. Eihän tässä ole missään tapauksessa kyllä kyse eläinten hyvinvoinnissa. hyvinvoinnista. Eläimiä kohdellaan niin kuin ne olisivat vain maitoa tuottavia koneita ja kemiallinen kastraatio porsaille. Kaikki nämä puuttuvat tästä asiakirjasta. Öö, eli me emme ole kuitenkaan ihan selkeitä. Emme puhu suorin sanoin, me emme puhu mitä politiikkaa me tuomme ja mitä me emme sue, mitä me emme siedä, mitä me emme hyväksy. Kiitos, ajan puhua Unkaria. Pahoittelen kovasti sitä, että keskustelun alussa en voinut olla paikalla – mutta minun jouduin yrittämään puolustamaan isänmaatani tällaisessa tavallisessa Unkaria häpäisevässä tilaisuudessa täällä Brysselissä. Niin, äh, mä haluaisin puhua hiukan laajemmassa puitteessa asiassa. Minusta on tärkeää se, että meidän ei pidä asettaa vastakkain viljelijöiden etuja ja eläinten hyvinvointia. Minulla on sellainen näkemys, että hyville viljelijöille on tärkeää se, että eläimet ovat terveitä ja että eläimet voivat hyvin. Ja eläinten hyvinvointi varten täytyy olla asianmukainen eläinten kasvatusjärjestelmä, joka on hyvin tärkeä pienille viljelijöille. Ja monivaikuteisessa pientilavaltaisessa maataloudessa on kaikkein vähiten eläinten hyvinvoinnin ongelmia. Ja tämä vastaa itse asiassa parhaiten myös tämän uuden yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita, elintarvikkeiden toimintavarmuutta, elintarviketuotannon varmuutta. Ja äh, kun puhumme tästä kontekstista, haluaisin mainita myöskin Itämaani osalta sen, että meille on suuri ongelma Unkarissa se, että nyt pienet tilat ovat suurissa vaarassa. Ajattelen vaan sitä, että on tällaista maan ostamista, sitä, että maata ostetaan äh, keinottelun hengessä, ja tähän Euroopan unionin täytyy puuttua, nimittäin Länsi-Euroopassa, Euroopan onnekkaimmassa osassa, ovat ne, jotka yhä voimakkaammin, yhä raaimmin ostavat unkarilaista maatalousmaata, ja tätä kautta tuhoavat pienet tilat Unkarissa tai tekevät niiden toiminnan mahdottomaksi. Ja kun puhumme eläinten hyvinvoinnista, se pitää nähdä tässä laajemmassa yhteydessä, jota ei saa unohtaa. Joten pyytäisin, että ei pidä unohtaa tätä asiaa tästä yhteydestä ja pyytäisin myös, että maatalousvaliokunta ryhtyisi käsittelemään tätä maan ostamista Unkari, Euroopan unionin sisällä. Kiitoksia sitten vielä varapuheenjohtaja Paulsenilta loppupuheenvuoron. Kiitos, kiitos kaikista kommenteista. Minun täytyy sanoa vielä kerran. Minun aikomukseni on saada aikaan yksinkertainen, selkeä ja sovellettavissa oleva lainsäädäntö. Se on minun periaatteeni. Tänään on tilanne se, että lainsäädäntö on aivan liian yksityiskohtaista, se on sekavaa ja sitä on usein vaikea ymmärtää. Joten haluaisin vielä kerran sanoa jotakin aivan ilkeää lopuksi. Jos te haluatte olla mukana siinä, että talutaan yksinkertaistamista, selkeyttämistä ja käytännössä sovellettavaa lainsäädäntöä, joka koskee eläinten hyvinvointia, silloin ei pidä tehdä turhan mutkikkaita vastaisutuksia. Olkaa yksinkertaisia. Kiitos. Grazie, grazie davvero alla nostra. Kiitoksia esittelijälle Mari Polsenille. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voimme päättää valiokuntakokouksen. Äh, näemme huomenna huomenna kymmeneltä. Siis puoli kymmeneltä huomenna, anteeksi. Eli valiokuntakokous alkaa puoli kymmeneltä huomenna. Nyt pyydän, että koordinaattorit jäävät paikalle, koska meillä on koordinaattorien kokous Baltian parlamentaarisen yleiskokouksen edustajien kanssa. Eli pyytäisin, että poliittisten ryhmien koordinaattorit jäävät paikalle. Ja tänne nyt sitten tulee kollegoita ja huomenna näemme sitten puoli kymmeneltä. Ja yhdeksältä on koordinaattorien kokous ja 9.30 valiokuntakokous. Eli pyytäisin, että koordinaattorit käyvät paikoilleen